Okay, dear colleagues, good morning. No niin, hyvät kollegat, oikein hyvää huomenta. Aloitetaanpa sitten kokous. Meillä on täällä kaksi isoa asiaa esityslistalla. Enemmän kuin kaksi oikeastaan, mutta kaksi suurta pankkipaketin osiota. Nyt sitten käsittelemme tarkistuksia. Ja tarkistuksia, niin kuin oletimme, on lukuisia. Se on täysin normaalia, joten tässä on ollut esittelijöillä aika paljon työsarkaa, jotta voimme nyt suoraan siirtyä tähän, niin en sano tässä sen enempää, vaan annan Gunnar Högmarkille puheenvuoron oma esitystään varten. Kiitoksia, kiitän varjoesittelijöitä kaikkia muita jäseniä heidän panoksestaan. Taitaa olla kuutisen sataa tarkistusta lähes. Kuten sanoitte, puheenjohtaja, sitä kyllä ennakoimmekin tällaisen asian yhteydessä. Haluaisin vain esittää muutaman lähtökohtakommentin. Ensinnä meidän pitää varmistaa, että hyvin pääomitetut laitokset eivät kärsi eikä niitä rangaista ylimääräisistä MREL-taakalla sen takia, että ne ovat hyvin pääomitettuja. Meillä täytyy olla, jos voin näin sanoa, holistinen näkemys. Jos pankki on hyvin pääomitettu, sen pitää vaikuttaa myös MREL-vaatimustasoon. Toiseksi haluan etuoikeutan heikomman velan olla teellakin tasolla, mutta ei sen yli, koska muutoin luomme uusia taakkoja vain lisää Euroopan pankeille. Ja kolmanneksi suhteellisuus. Ei nyt mene siihen juurikaan, mutta perustava osa suhteellisuutta on tietenkin pankit, joiden ei ole tarkoitus joutua kriisin ratkaisuunkaan, ne eivät sen tarvitse äh, Emrel-vaatimuksiakaan, ne voidaan likvidoida tai purata, purkaa. Tämä on tällaista suhteellista ähm, suhteellisuutta. Sitten yksi ristiriitainen kysymys tai sellaiseksi, sellaiseksi tullut keskustelu moratoriosta on ilmeistä, että on erilaisia näkemyksiä tästä. Minun mietinnössäni todetaan, raporttiin todetaan, että jotta voidaan vastata niihin riskeihin, joita on, li- jos on liian pitkä moratorio, silloin on vaara siitä, että ehkä operaatio onnistuu, mutta potilas kuitenkin kuolee, nimittäin pankki ei pystykään elpymään sitten oikeasti. Mitä tulee tarkistuksiin, jotka keskittyvätkin juuri näihin pääkohtiin, mitä tulee moratoriovaltuuksiin, kriisiratkaisuun, sitä edeltävään toimiin, monia tarkistuksia varjoesittelijöiltä ja kollegoilta. Jotkut sanovat, että ei pitäisi olla ollenkaan moratoriota, jotkut sanovat, että pitäisi keskittyä vain kriisiratkaisuvaiheeseen. Minä, minun nähdäkseni Tämä tulee olemaan aika helppoa saavuttaa suhteellisen hyviä, komp- suhteellisen hyviä kompromisseja ottaen tarvittavat asiat huomioon, kaikki ne, jotka ovat tässä tärkeitä. Mitä tulee sitten äh, MR-kysymyyn ja hyväksytyskysymyksiin ja saavut, äh, tähän asti sen lainsäädäntöön, en ehdota mitään e-, erityistä leikkauspäivää. Mitä tulee CRR-asetukseen, esittelijä on tällaista päivämäärää ehdottanut vakavaraisuusasetuksen äh, kohdalla. Minun tarkoituksena oli olla tätä mainitsematta, koska ajattelin, että siitä voitaisiin sitten keskustella kompromissin yhteydessä täällä ja olen sitä mieltä, että on aika relevanttia, että koordinoimme tätä, tätä asiaa vakavaraisuusasetuksen kanssa. Mitä tulee sitten mahdollisuuteen reagoida näihin ämpärövaatimuksiin. Monia näkemyksiä, jotkut vastustavat sitä, että ne laskettaisiin ja jotkut taas ei. Tässäkin on ristiriitaisia näkemyksiä. Minulla on se näkemys, että meidän pitäisi voida käsitellä tätä asiaa, siivoten hiukan tätä asiaa tavallaan, mutta mielestäni on hyvä tällainen mahdollisuus on, että nämä osat lasketaan osaksi MRELiä. Sitten subordinaatiota etuoikeusasemalta on heikompi velka telak-yhteydessä. Tälle on aika laajaa ö, tukea ja ymmärrystä minun kannallani ja tulen kehittelemään sitä vielä tästä eteenpäin. Ja odotan mm, sitten kompromisseja, jotka ovat ehkä aika laajojakin. Sitten MREL-ohjeistus varsin ristiriitainen kysymys myös. Monet sanovat, että mitään ohjeistusta ei pitäisi ollakaan, ja minusta meidän täytyykin kulkea tähän suuntaan, ei ehkä nyt ihan kokonaan, mutta katsotaan nyt sitten, mitä saamme aikaan keskustelun kautta. Sitten sisäiset MRL-vaatimukset, ehkä kaikkein monimutkaisin kysymys tässä, koska tässä on kyseessä tasapaino kotimaan ja isäntämaan välillä, ja tässä minun lähtökohtani on... To- toimia tasapainossa niin kuin BRRD-direktiivin kohdalla, mutta tarvittaviin sopeutuksiin, joita tarvitaan, koska ajatellen sitä, miten asiat ovat kehittyneet. Jotkut ovat ehdottaneet, että ei pitäisi olla unionissa ollenkaan sisäistä MRL, äh, se ei ole mistään realistista. Jotkut sanoisivat, että viittaavat pankkiunioniin. Mm, Olkoon tiukempia pankeille kuin tilanne onkaan, mutta haluaisin tavallaan kulkea tähän suuntaan ja katsoa, mitä voimme tehdä, mutta pääkommenttini on, että meidän pitää yrittää säilyttää tämä tasapaino, joka saatiin aikaan pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin yhteydessä. Sitten vielä joukko muita kysymyksiä varmasti tulee esiin, mutta tässä oikeastaan kaikkein yleisimmät asiat. Ehkä vielä yksi asia. Jotkut kollegat ovat tehneet sellaisia tarkistuksia, jotka minun mielestäni liittyvät pikemminkin näihin aikaisempiin vanhoihin keskusteluihin. Ja lievästi tai diplomaattisesti sanoen, minä kyllä hiukan nyt epäröisin näin toimia. En olen kyllä tällaista vastaan, koska silloin me aloitamme jotakin, mitä ei tässä vaiheessa kuulu aloittaa. Mutta, tyyty, mutta voin kyllä sanoa, että olen skeptinen tämän suhteen. Nyt mielelläni kuuntelen kollegojen näkemyksiä. Ja kiitos. Kiitoksia esittelijälle hyvin tasapainoisesta esityksestä. Olen jo muistuttanut kollegoja. Tämä on MREL. Eli tässä tämä on tämän vuoden aluksi äh, toinen tehtävä. Ja se, että sekoitetaan tähän nyt eriäviä näkemyksiä, niin tästä saattaa sukeutua melko kiivastakin keskustelua. Mutta on hyvin realistista esittelijältä, että pidetään kiinni äh, siitä, mistä tässä nyt on kyse. Se on hyvin järkevää. Seuraavaksi edustaja Silva Pereira. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta teille kaikille. Huomenta esittelijälle. Me tietysti tässä jatkamme keskusteluja liittyen komission esittämään pankkireformipakettiin, varsinkin mitä tulee tuohon kriisinratkaisudirektiiviin ja yhteiseen kriisinratkaisuasetukseen. Ja pyrimme tietysti vakauttamaan pankkijärjestelmää, ja lisäämään markkinoiden luottamusta. Tärkein komission muutosten tavoitteista BRRDn osalta on sisällyttää kansainväliset standardit liittyen uudelleen pääomittaminen, eli puhutaan niin sanotusta TELAX-standardeista, kokonaistappion kattamiskyvystä tähän MRELiin. Ja kuten tiedämme, tämä on hyvin monimutkainen tekninen asiakirja, mutta teknisten sanojen takana kuitenkin on hyvin tehokkaita toimia ajatellen taloutta, pankkeja ja kansalaisia, joten minulla on tärkeää nyt saavuttaa oikea tasapaino. Me tarvitsemme vakaan järjestelmän riskien vähentämiseksi ja luotettavat kehykset sitten kun hankalat ajat ovat edessä ja sitten kun ne tulevat, täytyy pitää mielessä kansalaisten talletukset ja investoinnit. Ja tämä, tämän sanottuneen voin todeta, että mielelläni jatkan työtä kollegoiden Estelen kanssa ja että pääsemme tästä päätökseen mahdollisimman nopeasti. Niin kuin esittelijä juuri mainitsi, tässä on esitetty monia tarkistuksia. BRD, kosen yli 600 ja, ja CRR2 yli 200 joissakin kohdin tarkistukset ovat eriävät, mutta joissakin kohdin ne menevät samaan suuntaan. Esimerkiksi tässä on hiukan päällekkäisyyksiä, mitä tulee tuohon lausemaan edeltävään moratorioon. Monet pitävät tätä ongelmallisena ja ehdottivat, että tämä poistettaisiin. Ja oma poliittinen ryhmämme oli tätä mieltä, tai ainakin, että sen soveltamisaikaa lyhennettäisiin. Ja sitten olemme eri mieltä esimerkiksi MREListä ja siitä, että viranomaisten pitäisi vaatia etuoikeudeltaan etuoikeute, etuoikeutta tähän. Ja me olemme tavanneet, puhuneet tärkeistä asioista, eli uudesta moratoriosta MRELin osalta. Tämä oli hyvin mielenkiintoista ja myöskin eh, keskuspankin ja pankkiviranomaisen ehdotukset siitä, että tämä moraalinen ohjeistus pitäisi poistaa. Minä haluaisin keskittyä kahteen poliittiseen prioriteettiin. MREL-vaatimusten kalibrointi ensinnäkin ja siirtö, siir, siirtymävaiheen ehtojen osalta MRLtä. No, tämä ensimmäinen tässä täytyy varoa, että pankkien äh, kriisiratkaisua parannetaan ja rahoitusvakautta parannetaan, mutta että pankit myöskin voivat edelleen rahoittaa taloutta. Ja on tärkeää, että MRLiä ei kalibroida liikaa ja että instituutioiden ei tarvitse äh, kriisinratkaisutarpeisiin saavuttaa epäsuhtaista MRELiä. No sitten se, miten MREL kriisinratkaisu viranomaisten taholta lasketaan. Se pitäisi tapahtua avointen kriteerien kautta ja tässä täytyy ottaa kriisinratkaisustrategia ja yhteisön ominaispiirteet olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa siinä suhteessa, että uudelleen pääomittamissumma ottaa huomioon äh, kriisiratkaisun ryhmän näkemykset kriisiratkaisun jälkeen, ja sen täytyy olla suhteellinen myöskin kun ajatellaan pankkien rahoitusrakennetta ja liiketoimintamallia, otetaan huomioon talletus, talletuksia sisältävät pankit ja sitten tässä pitäisi olla selkeät määräykset liittyen MREALin noudattamiseksi ja tässä pitäisi myöskin mennä siirtymävaiheen ohi, mikä on t tarkoitettu. Markkinoiden täytyy varmistaa, että näitä suuria velkoja että ne otetaan huomioon, eli siis tarvitaan vähemmäisharmonisointia ja sitä, että kriisinratkaisuviranomaiset käyttäisivät enemmän aikaa tiettyjen instituutioiden kohdalla. Minimi vähimmäis tai siirtymäajan pitäisi mennä pidemmälle Amrelin kohdalla kuin Teilakin kohdalla vähintäänkin kaksi vuotta, eli vasta ensimmäinen tammikuuta 2000 24 olisi tuo määräaika aika pankkeille. Sen pitäisi olla pidempi kuin telakille määritelty aika, koska tässä on tämä suhteellisuusperiaate taustalla. Ja kuten totesin, vielä täytyy todentaa, että markkinat voivat absorboida suuria suuri, volyymisia MREL-pohjaisia välineitä. Olen tehnyt tarkistuksia tähän liittyen, mutta myöskin muihin kysymyksiin liittyen, tuohon moratorioon, MREL-ohjeistukseen liittyen. Ja totta kai odotan jatko työskentelyä esittelen kanssa seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Toivottavasti kuitenkaan tässä ei mene liian kauan, niin että löydämme tasapainoisen kompromissin ja tulos on myönteinen rahoitusvakauden varmistamiseksi ja talletusten suojamiseksi. Kiitos paljon. Kiitokset. Thank you. Kiitoksia ja kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijälle sitä hengestä, jolla keskustelua on käyty tähän saakka. Haluaisin puhua ECRn tarkistuksesta. Ne noudattelevat ensinnäkin joustavuuden periaatetta. Halutaan varmistaa se, ettei tule mitään yhden koon järjestelmää. Toiseksi on tärkeää, että M-rellit voidaan räätälöidä kutakin firmaa silmällä pitäen niiden tilannetta silmällä pitäen niin, että joustoa tulee riittävän paljon. Ja kolmanneksi halutaan välttää sellaisia seuraamuksia, jotka, joita ei ole tarkoitettu. Ajattelen tässä tätä moratoriota. Olen iloinen, eh, että Gunnar ja Varjot ovat menossa oikeaan suuntaan. Puhutaan siitä, mistä pitääkin puhua mutta kävisin nopeasti läpi muutamia ongelmakohtia. Ensinnäkin moratoriumista. Me vastustamme tätä sääntöä, joka komission ehdotuksessa on näkyvillä. Meidän täytyy keskustella vielä paljon, jos haluatte muuttaa mieleni, jos haluatte vakuuttaa minut siitä, että niitä tarvitaan. Ehkä tässä tapauksessa tällaiset moratoriumat saattavat vaikuttaa EUn kilpailukykyyn, markkinoiden toimintakykyyn ja niin edespäin. Me haluaisimme poistaa koko moratorium, moratoriolausekkeet. Eh, ainakin, tästä ainakin täytyy toimia niin, että esimerkiksi talletukset eivät jää uhanalaisiksi. Ja on tärkeää, että etuoikeusjärjestys räätälöidään myös eri tavalla kuin tässä komission ehdotuksessa, koska tämä saattaa olla tavoitteiden vastainen. Kriisinratkaisuviranomaisten pitäisi voida vaatia enemmän emrelliä, mutta jos, vain jos se on tarpeen, ei niin, että niiden on pakko näin tehdä. Me emme myöskään voi tukea sitä tarkistusta, jossa edellytetään kattoa emrelleille ja niiden kalibroinnille. Jos katsotaan telakkia, sehän e-, edellyttää sitä, että asetetaan sisäinen e-, EMREL 70-90 prosenttiin, mutta komissio on oikeastaan kullannut tämän kansainvälisen standardin. Mielestäni kriisinratkaisuviranomaisia ei pidä estää sitä, että asetetaan selkeä skaala näille emrelleille ja kansainvälisesti on sovittu tästä 75-90 prosentista se, että kansainvälisiä standardeja on, niin meillä pitäisi olla aika hyvät perusteet sille, että vastustaisimme niitä tai ikään kuin kultaisimme näitä kansainvälisiä standardeja. Tuen niitä tarkistuksia, joissa puhutaan takeiden, kollateraalitakeiden takeista mielestäni niitä ei tarvita, ellei, tarvita se, ellei ole selkeää perustetta. Ja minä olen tietoinen siitä, että minä tiedän, että kun puhutaan ää, pelastamis, pel, pankkien pelastamissopimuksesta, me olemme sitä mieltä, että yritysten johtajien täytyy aina kunnioittaa artiklan 55 sääntöjä. Jos me sälytämme viranomaisille liikaa erilaisia poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia, niin sitä ei hyvä seuraa. Me tiedämme, kriisi on opettanut meille, että valvonta on ollut heikkoa ja niin edespäin, ja sääntöjä ei ole noudatettu, mutta yritysten täytyy kantaa vastuunsa itsekin. Pankkien johtajien täytyisi olla tilivelvollisia, jos pankit e, e, epäonnistuvat. Heidän pitäisi tietää, mitä taseessa lukee. Ja sitten, kun puhutaan näistä strukturoiduista ilmoituksista, me emme tue näitä tarkistuksia – on muitakin tarkistuksia ja ongelmia, joista voisin puhua pidempäänkin, mutta tässä olivat kaikkein tärkeimmät. Odottelen hyvää keskustelua Gunnarin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Edustaja Klins sitten Alden puolelta. Puhun Thierry Cornier, nimissä. Hän ei päässyt tänään paikalle. Hän on varjoesittelijä. Luin hänen tekstinsä. Kiitos Gunnar Hekmarille ja sihteeristölle kokouksista, joita meillä on ollut. Myös kokouksia on ollut komission kanssa, EKPn ähm, kriisinratkaisuneuvoston kanssa, niin kuin olemme sitä mieltä myös, että pankitilla on samantyyppinen jalanjälki tavallaan unionissa, niillä ei pitäisi olla erilaisia MRL-vaatimuksia, vain pankit, jotka puhdasti likvidoidaan ilman kriisiratkaisua, pitäisi sulkea pois MREL-vaatimuksista ja tämä todennäköisimmin tulee olemaan vähemmistöpankista, siksi MREL pitäisi olla tämä oletusarvo. Mitä tulee sitten huonompaan etuoikeusasemaan. Se on paras väline ja siksi haluamme täyden periaatteen soveltamiseen kaikkiin pankkeihin riippumatta koosta ja bisnesmallista tai käyttämistä yhtenä välineenä varmistaaksemme, että kriisiratkaisustrategia tulee toimimaan ja noudatamme no credit worse of periaatetta likvidaation yhteydessä. Minä puollan niin kuin Thierry sanoi, tätä toista vaihtoehtoa. Mitä tulee poikkeuslupiin, ne ovat järkeviä poliittisesti ja taloudellisesti niin pankkiunionin kannalta ajatellen. Sitten moratoriovaltuuksista toistaiseksi minä, siis Thierry Cornier, en ymmärrä mitä hyötyä tästä on verrattuna haittoihin, mutta lisäkeskusteluja Äh, pankkiramusen kanssa tarvitaan, että ymmärretään täysin, mistä on kyse. Kun suunnittelemme sääntöjämme, on tärkeää ottaa huomioon pankkisektorin monimuotoisuus. Tämä monimuotoisuus on erityinen vahvuus, kun muistan vielä se, että pankkimme toimivat myös globaaleilla markkinoilla. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sitten GUE-ryhmän nimissä puheenvuoron saa Martin Schridevan. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myöskin esittelijälle ja kollegoille tähän mennessä tehdystä työstä ja yhteistyöstä. Menneisyydessä ryhmäni ja usean otteeseen on todennut, että me hiukan epäröimme sitä, että tällaisia välineitä kuin MREL ja TELAC, että ne todellakin toimisivat käytännössä ja tarvittaisiin poliittinen vaihtoehto, eli se, että pankkien pelastus julkisilla varoilla voitaisiin voitaisiin välttää siten, että sen oma pääomaa kasvatettaisiin. Meillä on ehdotuksia, joita me olemme esittäneet, varsinkin kun on käyty keskustelua vakavaraisuusasetuksesta ja vaatimuspaketista. Mutta on selvää, että todennäköisesti emme välttämättä ihan saavuta tavoitettamme ja tästä syystä, kun ajatellaan tarkistuksia BRRDn osalta, niin keskitymme siihen, että pyrimme vähentämään tätä velkojen sosialisointia. No, haluaisin puhua tästä pääomittamisesta. Mielestämme on välttämätöntä, että tämä varovaisuus, uudelleen pääomittaminen artikli 32 on sellainen, josta käydään keskustelua. Me odotamme aina komission päivitystä ja tämä lauseke siitä on tullut tällainen alentamis kelpoisuusongelmaa, joten tässä 169 artiklassa 132 artikla pitäisi poistaa ja ainoastaan sellaiset instituutiot, joita voidaan julkisin varoin ylläpitää, niin ne kuuluvat tähän soveltamisalaan. No sitten toinen asia, josta haluaisin puhua, on MRLin kalibrointi ja tämä liittyy myöskin kriisinratkaisuviranomaisten kompetenssiin ja kun ajatellaan MRLiä, niin 39, 39 ja 202 tarkistukset, eh, niin tässä puhumme tästä etuoikeuden huolimasta velasta. Me pelkaamme, että tämän No Credit the Worst Offin kautta eh, aina kiistetään nämä alentamiset ja artiklan 75 kautta ne täytyy sitten kompensoida julkisin varoin, eikä tämä tällaisen bail-in regiimin tehokkuuden osalta ole hyvä. No sitten 206 ja 216 tarkistukset. Siinä vastustamme sitä, että strukturoidut tuotteet saavat olla mukana MRELissä. Nämä monimutkaiset välineet, kuten esimerkiksi johdannaiset ja niin poispäin, ovat mielestämme sopivia Beilinin ainoastaan rajallisesti, eivätkä myöskään ole tuossa T-lakissa. Ja toivomme, että löydämme yhteisen kannan – joka menee siihen suuntaan, että emme palaa tähän tässä muotoiltuun standardiin. No sitten äh, tarkastelemme tuota teillakin, Mutta kriittisesti meidän pitäisi tehdä niin, että tuo bail väline toimisi ja että kriisinratkaisuviranomaiset äh, saavat tehdä työtään. Ja että artiklassa 45c ja d rajoitettaisiin sitten kuitenkin tätä toimintaa kun ajatellaan instituutin kriisin ratkaisun toiminta oikea-aikaisesti, niin se, siinä ei vastata tavoiteta. Ja 262 ja 269 myöskin osoittavat epäröintimme tässä suhteessa. Tässä mielestämme ei ole järkeä, järkevää, että kriisiratkaisuviranostomme kompetensseja rajoitettaisiin, vaan niiden pitäisi itse voida päättää, että mikä MREL-kiintiö olisi järkevää. No sitten tuo MRELin ohjeistus, siitäkin on ristiriitaisia näkemyksiä. Haluaisin hiukan yksityiskohtaisemmin puhua tästä niin kuin CRRn ja CRDn kohdalla voidaan osoittaa, niin artikla 45e on sellainen, että suhdannollisesti kriittisesti eh, tässä pehmennettäisiin tiukkoja MREL-kiintiöitä, eikä tästä tulisi mitään sanktioita, koska ohjeistuksessa kyse on kuitenkin vain kriisiratkaisuviranosten suosituksista. Eh, tässä niiden ei pitäisi olla mukana lakitekstissä, joten ehdotamme artiklassa 48 384, että poistettaisiin artikla 425e ja sitten vielä lopuksi liittyen artiklaan 55 näkemyksemme mukaan ne vaat, nämä bail-in lausekkeet ovat tärkeitä. Ne ovat lauseke poistaa epäröinnin siitä, että voidaanko tämä bail-in täytäntöönpanna, mutta nämä kohdassa kaksi mainitut poikkeukset eivät ole globaalisti relevantteja, joten tässä pitäisi olla rajoitteita, kun ajatellaan sitoumusten äh, tasoa. Eli tässä nyt sitten BRD, BRDstä ja todellakin odotamme keskustelua esittelijän varjoesittelyiden kanssa ja olen varma, että me kyllä pääsemme yhteiseen kantaan näissä kohdissa. Kiitos. Thank you. Ernest. Kiitoksia. Seuraavaksi Ernest Urtasun. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää hyvästä työstä, jota tässä on tehty. Hiukan yleisempi kommentti. Erittäin huono tulos mandaatista näissä kysymyksissä olisi se, että jotkut ryhmät eivät ole valmiita tekemään kompromisseja riskin jakamisesta ja jotkut taas eivät halua sopia riskin vähentämisestä. Silloin ei saada mitään tulosta. Se on mahdollinen tulos, jossa tämän edellisen tämän paketin yhteen aikaan. Ja tästä olemme huolissamme, koska pitäisi saada molemmissa aikaan edistystä tässä parlamentissa. Sitten tätä varten tämän paketin kohdalla meidän ehdottomasti pitää saavuttaa riskin vähentämistä. Poliittinen tavoite tarkoittaa sitä, että on kriisiratkaisusuunnitelmat, jotka viranomaiset voivat toteuttaa ja se voi tapahtua tarvittaessa. Ja tässä mielessä olen sitä mieltä, että on joukko tarkistuksia vaikutuksia, jotka jollakin tavalla vaikeuttavat kriisiratkaisuviranomaisten eh, tehtävää. Ja mielestäni tämä ei ole hyvä. Me haluaisimme välttää nämä tarkistukset. Tässä mielessä myös meidän kantamme eri kysymyksissä, kuten MRLin kalibrointi, ohjeistus ja niin edelleen, se on pitkästi linjassa sen, sen suhteen, mitä eilen kriisin, anteeksi, valvontamekanismi ja EBA ovat kertoneet, jos las, puhutaan nyt MRLin laskemisesta, meistä on aivan väärin, että pantaisiin joku katto tälle laske, laskemiselle, olisi parempi, että on alin taso, ja sitten kriisinratkaisuviranomaiset voisivat, voisivat pohtia itse, missä määrin, äm, mihin suuntaan MRL pitäisi mennä. Sitten MRL-vaatimusten laatu tai MRL-pääoman laatu, se on helposti arvoltaan alennettavaa ja tarvittaessa, tarvittaessa sitten Esimerkiksi kun me puhumme etuoikeusasemasta velassa, on yksi tarkistus, jossa muistaakseni sanottiin, että pitäisi olla kiellettyä, että kriisinratkaisuviranomaiset pyytävät, että nämä vastuut olisivat pilari yhden alaisuudessa. Tämä olisi väärin, jos kriisinratkaisuviranomainen uskoo, että joku pankki jollakin pankilla täytyy olla etuoikeusasema äh, tai huonommin tilanne tilassa yksi, niin viranomaisen pitäisi voida näin tehdä, koska muutoin me sidomme heidän kätensä. Sitten ohjeistuksesta meillä oli erittäin mielenkiintoinen hyvä keskustelu Äh, SSM äh, yhteisen valtomekanismin ja pankkirjoituksen kanssa. Ihmiset haluavat rajoittaa tätä äh, ohjeistusta, mutta jos emme sitten samalla vahvista MRELin vaatimuksia, jotka kattaisi myös kriisiratkaisuasetuksen, jos me poistamme ohjeistuksen, meidän pitää silloin olla kyllä varmoja siitä, että vahvistetaan MREL-vaatimukset tai sitten jos on ohjeistus, niin silloin meidän pitää olla varmoja siitä, että ohjeistusta voidaan myös todella soveltaa alenta, Äh, etuoikeusasemaltaan huonomman vastuun kohdalla. Ja sitten tietenkin tarvitaan sellaisia säädöksiä, jos äh, reikko ohjausta vastaan, niin pitäisi olla sanktioita tai seuraamuksia. Tämän pitäisi tulla aivan selväksi, kun tästä puhutaan. Sitten vielä lopuksi haluaisin puhua muutamasta kysymyksestä. Moratorio, eilen viranomaiset, yhteinen valvontamekanismi oli aika selvä eilen, että tämmöinen pre-moratorio jossakin tapauksessa olisi tarpeen ja voisimme seurata tätä linjaa. Uskomme nimittäin myös, että Banco Popularin tapauksessa tämä osoittautui aivan oikeaksi. Ja myös lopuksi yksi asia, johon viitan tähän grandfathering saavutettuun oikeuksiin, pitäisi olla myös tällainen aika, tavallaan sopeutumisaika olemassa direktiiville. Ja jos tämä grandfathering liitetään tähän yhteen, niin ehkä tästä tule liian vahvaa. Meidän pitää tätäkin tasapainottaa ja kalibroida ja ottaa huomioon tämä armon aika sen suhteen, kun direktiivin suhteen. Tämä on yksi asia, johon halusin tarttua, mutta lop- oikeastaan lopuksi vielä on hyvin tärkeää, että meidän pitää saavuttaa tämä riskin vähentäminen. Siis kriis, ja se tarkoittaa sitä, että kriisinratkaisusuunnitelmat lasketaan niin ja tehdään niin, että ne voidaan myös sitten tarvittaessa täytäntöön panna. Eh, eh, Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme esittäneet mekin erilaisia tarkistuksia tähän tärkeään mietintöön. Eilen keskustelimme muun muassa Emrel-kysymyksistä ja moratoriokysymyksistä. No, me olemme sitä mieltä, että tämä moratoriosääntö aiheuttaa kyllä vakavia ongelmia, enemmän ongelmia kuin mitä se voi ratkaista, asettaa äh, säästäjät äh, hankalaan asemaan. Äh, erityisesti silloin, kun pankit eivät ole parhaassa mahdollisessa asemassa. Ja kun puhutaan vaikkapa alentamiskelpoisuudesta, niin se saattaa aiheuttaa ongelmia. Me olemme esittäneet tarkistuksia myös ö, alentam, alentamiskelpoisuuden takautuvasta soveltamisesta. Ja ö, olemme myös tämän mieltä, että Emrellissä täytyy ottaa huomioon yrityksen rakenne ja rahoitusasema. Ja joka tapauksessa olemme sitä mieltä, että Emrelliä ei tule äh, soveltaa kaikkiin äh, pankkeihin, vaan on otettava huomioon äh, muun muassa OC, puskurikysymykset ja niin edespäin. On, on toimittava kaiken kaikkiaan niin, <clears throat> ettei luoda enemmän ongelmia pankkijärjestelmälle kuin niitä rat, rat, ratkaistaan Emrellissä, on otettava huomioon, on, on myös toimittava niin, ettei rankaista pankkeja tarpeettomasti, eli oikea suhteisuusperiaate on tässäkin otettava huomioon. Ja pankit ovat erilaisia, jos me harmonisoimme järjestelmää, me tulemme aiheuttaneeksi ongelmia. Ja mitä tulee CRR2 ja Emrelliin, niin soveltamispäivämäärän osalta on otettava huomioon tietty siirtymäkausi. On muistettava, että kaikenlainen yhtenäistäminen edellyttää aikaa, jotta, sitä voidaan sove- jotta sääntöjä voidaan soveltaa samalla tavalla kaikkialla. Emme missään tapauksessa halua lisää mutkikkuutta – Me olemme myös esittäneet sovellusalaan tiettyjä tarkistuksia, jotka liittyvät nimenomaan vähittäiskäyttäjiin ja olemme olemme, olemme esittäneet tarkistuksia, jotka liittyvät ei-retail, ei-vähittäis ää, asiakkaisiin, koska monissa maissa ää, tällaiset retail-asiakkaisiin liittyvät säännöt saattavat olla ää, kansallisten lakien vastaista. Ja kun puhutaan kriisin ratkaisumenettelystä, niin tässä ehdotuksessa puhutaan pankkien rake, ra, erilaisista rakenteista, jotka on otettava huomioon kriisinratkaisujärjestelmään ottamisessa. Tässä olivat meidän mm, kantamme. En näe edustaja Zannia, joten seuraavaksi menettelymän puheenluettelua. Ensimmäinen on Ann Sander. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä kaikesta tarmosta, jota tähän tekstiin on uponnut. Niin, omalta puolelta niin meidän pitää ensinnäkin valvoa sitä, että ei liikaa siirretä kansainvälisiä standardeja meidän lainsäädäntömme. Näin meidän pankkimme Euroopassa voisivat joutua vaikeuksiin. Pitää todellakin mielestäni löytää oikea tasapaino laadun ja määrän välillä. Haluaisin korostaa ensinnä välttämättömyyttä näyttää siitä, että oikeusasematan heikompi velan määrä täyttää TELAC-standardit ja asetettaisiin raja, jotta tämä rajoitus on toteutettavissa rahoituslaitoksissa. Sitä paitsi, jos liikaa siirretään näitä sääntöjä, niin kuin tässä tekstissä sanotaan, se on ongelmallista, kun ajatellaan MREL, sisäisten MRELien toteuttamista. Minä itse olen tehnyt tarkistuksia tästä. Sisäisen MREL-vaatimuksen, sisäisen mrel pitäisi soveltaa vain materiaalisissa kysymyksissä. Sitten toinen seikka, haluaisin tai haluaisin korostaa vielä yhtä puolta MRLissä, ja se koskee siis määrää. Määrä täytyy panna kehyksiinsä ja siksi täytyy ottaa käyttöön katto. Mielestäni pitää ottaa huomioon, että pankki, kun se kun sillä on kriisiratkaisu, se voidaan uudelleen pääomittaa, mutta alemmassa määrin kuin ennen kriisin ratkaisua. Tietysti sen tase vähenee ja on vältytty näiltä huonolaatuisilta omaisuuseriltä pitkälti. Sitten lopuksi uskon, että erityistä huomiota täytyy kiinnittää kooperatiivisiin ryhmiin tai konserneihin. Jotkut niistä, tai siis on olemassa kansallisia erityissäädöksiä, joita joita on keskinäisen avustuksen ja solidaisuuden nimissä saman konsernin sisällä. Ja nämä säädökset pitäisi tunnistaa erityisesti, kun pitää niihin soveltaa joko TELAC tai MREL-vaatimuksia. Kiitos. Ähm, Sven Giegold. Sven Giegold. Thank you. Kiitos. Haluaisin jakaa muutaman huomion. Tämä keskustelu MREListä ja BRRDstä on poliittisesti melko mehukas, sillä poliittinen maisema on hyvin kummallinen. Vasemmistopuoli, joka Saksan liittopäivillä sanoo, että ei pitäisi olla mitään tilaa yksityiselle pankkitoiminnalle, sanoo täällä nyt sitten vaatii markkinoiden tiukempaa kuria. Tässä ei olla kovinkaan johdonmukaisia. Kun nyt kuuntelen sitten sinua, Kamala, äh, ESR-kysymyksissä, niin äh, kyllä se on hyvä. Äh, vaadit vahvempia standardeja, että myöskin tunnustetaan kansainväliset standardit sen sijaan, että täällä nyt sitten ne olisi heikommat vallalla. No, ehkäpä sinun pitäisi soittaa herra Foxille, joka riski vähennyspaketin toiselta puolta tekee juuri toisinpäin ja vaatii alhaisemmat standardit Eurooppaan verrattuna kansainvälisiin. Mutta mikä on kaikkein mielenkiintoisinta, on tämä ero kahden suuren parlamentin ryhmän välillä. Yhtäältä se on melko johdonmukaista. Meillä on markkinakuri, jota puoltaa kansanpuolue, ja me jaamme tämän. Kyllä, pitää maksaa laskunsa ja tämä koskee tietysti myöskin pankkeja. Tästä syystä on hyvä, että meillä on vahvat standardit siten, että että valtio ei koskaan joudu pelastamaan pankkeja, mutta toisaalta on hyvinkin häiritsevää, että so- talon sosialisti-siipi BRRDssä ei vaadi, että vahvistettaisiin, mitä komissio on ehdottanut – on sitä, mitä mm, pelastamisviranomaiset ovat näitä pyytäneet, vaan että standardeja heikennettäisiin ja niin, että siirtymäkaudet olisivat pidempiä kriisiratkaisuviranomaisille. Tämä on mielestäni pettymys ja haluaisin tässä vedota esittelijään, että hän kuuntelisi sitä, mitä useimmat täällä nähtävästi ovat sanoneet ja mitä on saavutettu BRDn kohdalla, eivätkä nyt sitten he, heikennä näitä BRRDn saavutuksia, vaan oppisivat siitä, mitä me olemme oppineet, kun näitä periaatteita ei ole noudatettu, kun nyt katsotaan joitakin pankkikriisejä, joita me olemme nähneet sen jälkeen, kun neuvottelemme tuosta BRDstä. Tämä on todella mielenkiintoista tällä talossa. Menee hiukan pidemmälle kuin normaali poliittinen ilmapiiri, mutta en ymmärrä, miksi riskinvähentämispaketti joidenkin ihmisten kohdalla on ennemminkin tuollainen riskin kasvattamisharjoitus. Meidän täytyy olla todella tarkkoja tässä asiassa. Thank you. Kiitos. No, minäkin haluan tässä käyttää puheenvuoron. No haluan sanoa nyt, mitä ajattelin. Olisi helppo löytää yksinkertainen tulkinta, joka on erilainen kuin mitä sanoit. Että tässä otettaisiin huomioon muitakin kuin poliittisia näkemyksiä ja että tätä kriisinratkaisu äh, sitä pitäisi koskaan käyttää, että pitäisi kaikki muu käyttää tässä ensin, mutta olisi väärin tehdä näin. Todellinen pointti sen, että miksi tässä talossa on laaja enemmistö, joka tukee enemmän tai vähemmän komission ehdotuksen henkeä, on se, että koska se on järkevä Ja se on johdonmukainen siinä mielessä, kun ajatellaan näitä periaatteita. En nyt halua, että minut ymmärretään väärin, tämä, koska tämä sijoittajan vastuu bail-in on kaikki kaikessa. Tässä, tämä on ensimmä, erilainen konsepti kuin MRELissä kun näitä likvidaatiota ja kriisiratkaisuja, nämä ovat erilaiset asiat, ja myöskin tuo 8 prosenttia kuuluu siihen tästä syystä. Komission linjan mukaisesti esittelijä pyrkii saamaan oikean tasapainon näiden vastuiden osalta ja pyrkii ratkaisemaan nämä samanaikaisiksi rahoitusvakautta ja suojaamaan veronmaksajia. Ja toinen asia on se, että tarvitaan riittävät puskurit. Tämä pitäisi tehdä siten, että ei, se ei luo epävakautta tai vaikuta tuohon lainanantokapasiteettiin, koska riskin jos nyt ryhdytään toimenpiteisiin, joka, jotka ovat huonosti suunniteltuja ja riski kasvaa, näin ehkä tapahtuu tällaisen moratorion tapauksessa, niin on hyvin kyseenalaista, että tämä voitaisiin leimata riskin vähentämistoimenpiteeksi. Ja sitten on vielä toinen asia. Jos on päätetty, että TELAC on korkein maailmanlaajuinen standardi, kun ajatellaan kaikkein kompleksisinta, hankalinta pankkia, niin mielestäni on normaalia, että se on benchmark välineelle. tällaisten helpommin pelastettavien pankkien kohdalta. Ja sitten, jos pankki, joka sitten likvidoida, likvidoidaan tai pelastetaan, niin tässä on kaksi eri asiaa ja täytyy välineessä ottaa tämä elementti huomioon. No sitten harkinnanvaraisuus, totta kai viranomaisilla täytyy sitä olla, varsin kun heillä on tuo vastuu pankin pelastamisesta tai likvidoinnista. Tämä on tärkeää, mutta se mitä lainsäädännössä tehdään on se, että pyritään kehystämään – antamaan kehykset tälle viranomaiselle ja määritellä, että missä nyt sitten on tilaa joustavuudelle ja vastuulle ja missä sitten on tilaa tuolle vakavaraisuusstandardille, joita me määrittelemme. Tässä on kaksi tarvetta, jotka täytyy molemmat ottaa huomioon, koska muutoin, kun puhutaan CRRstä, CRDstä ja luvuista, niin tässä neuvotellaan sitten vuosia Baselin pohjalta eri luvuista, vaan kyse onkin viranomaisen harkinnanvaraisuudesta. Lainsäädännössä määritellään luvut ja myöskin ne alueet, missä harkinnanvaraisuutta on. Ja täytyy sanoa, että tämä on minimi ja tämä maksimi. Ja tässä on tämä sääntö. Joten se, että kehystetään kriisinratkaisuviranomaisen harkinnanvaraisuus on täysin legitiimi toimi lainsäätäjien puolelta ei sitä pitäisi tehdä toimintakapasiteetin kustannuksella. Ja totta kai hienosäätöä täytyy tehdä. Tällainen vakavaraisuus- ja kriisiratkaisuvaatimuksia lainsäädännön ja viranomaisen liikkumavaran pohjalta, kriisiratkaisuviranomaisen liikkumavaran pohjalta, jotta voidaan sopeutua jokaisen pankin erityistilanteeseen meidän pitäisi pitää ideologiaa kaukana tästä keskustelusta, puhua älykkö, älykkästi ja pragmaattisesti tämän siten, että otetaan huomioon nämä kaksi johtoperiaatetta, niin sitten mielestäni tämä talo voi vaikuttaa ja tuottaa hyvää lainsäädäntöä tästä aiheesta. Minulla ei ole muita listallani, muita puheenvuoropyyntöjä, joten esittelijä, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Kiitän ensinnä kiitokset Sven Giegoldille hänen kokonaisvaltaisemmasta arviostaan, jos meillä, onko meillä oikeat näkemykset suhteessa siihen, minkälaiset näkemykset pitäisi olla. Taisin pärjätä aika hyvin, 90 ehkä. Ehkä tämä ei ole kovinkaan imartelevaa, mutta jonkinlaista tuota tämäkin nyt kyllä, kyllä tuntuu yleisemmin ottaen Mielestäni on tärkeää muistaa yksi asia. Ei ole sellaista ajatusta, joka liittyy tulevaan menettelytapaan, joka olisi sellainen, että me vähennämme BRRDtä. Todellisuutta on, että olemme muuttaneet maisemaa tilannetta valtavasti viime, viimeisen viiden vuoden aikana kaikki ne eri lainsäädäntöpaketteineen. Erityisesti mitä tulee pankkisektoriin, CRD, CRR, mutta myös BRRD-direktiivi. Haluaisin nyt kiinnittää huomion yhtiön, yhteen seikkaan, joka on ratkaisevaa pankkien kriisinratkaisu- ja elvytysdirektiiville ja tälle lainsäädännölle. Nyt siitä on tulossa todellisuutta. Tässä on kyseessä markkinakuri ja markkinakuri riippuu siitä, että kaikki on arvoltaan alennettava. Jos kaikki ei ole arvoltaan alennettavaa, niin sitten ollaan tavallaan ykkös lähtöruudussa joidenkin pääomien kohdalla, jos, tai oma pääoma tai joku muu eri tavalla rahoitettu, mutta sitten markkinakuri ei olekaan enää mikään paine pankkien suuntaan tai rahoitusmarkkinoilla. Tämä on yksi syy, minkä takia olen ollut tiukkana koskien TELAK-kysymystä ehdotuksessani, koska jos yhtäkkiä lisääntyy tämä tai huonompi velka, sitten markkina näkee sen sellaisena, että se pitäisi olla arvoltaan alennettavaa. Ja tämä heikentäisi BRRD-direktiiviä. Sen sanon suoraan, markkinakuri on yksi vahvimmista välineistä, jotta pankkisektori toimii hyvin pankit eivät ole, ole mitään erillisiä saarekkeita. Ne ovat olennainen integroitu osa taloutta. Niiden pitää pystyä rahoittamaan sijoituksia, koska muutoin meidän taloudellinen taloutemme heikenee. Pankit kasvavassa taloudessa ovat vakaita, pankit äh, stagnaatiotaloudessa ovat vähemmän vahvoja riippumatta lainsäädännöstä. Mitä tulee BRRD, -hen, ensinnäkin on tämä bail-in, järjestys ja muut välineet, jotka liittyvät pankkien kaatumistilanteisiin, on nämä kriisinratkaisusuunnitelmat, johon herra Urtasun viittasi. Ja minusta tulevaisuuden prosesseissa meidän pitää olla selviä kriisinratkaisuviranomaisten suuntaan. Meidän pitää suunnitella näitä, ei tarvita mitään indikatiivisia toimenpiteitä. Joskus, kun olen kuullut näitä, näiden, sitä, että viranomaiset haluaisivat lisää ohjeistusta kriisiratkaisussa, kysyn nyt, ettekö te ole jo tehneet näitä kriisiratkaisusuunnitelmia? Meillä on tämä hierarkia, joten kaiken kaikkiaan emme voi verrata sitä, missä olemme tänään suhteessa siihen, missä vielä oltiin muutama vuosi sitten. Ja nyt me käytämme sitten TELAC-vaatimukseen. Se antaa enemmän mm, vakautta luonnoksessa on paljon sellaisia ehdotuksia, jotka että pitäisi, jos rajoitetaan telakkia, niin pitäisi rajoittaa MRL. Se on tärkeää muistaa. Niin, tämä on tärkeää, niin kuin sanoin, että markkinakuri ja kaiken alennettavuus. Meidän pitäisi yhdessä pyrkiä tähän. Monet ovat puhuneet, ja näin tämän tarkistuksista, että meillä pitää olla näitä poikkeuksia. Kun käsittelemme BRRDtä, kaikki halusivat poikkeuksia. Silloin se olisi vähän niin kuin ruotsiksi sanotaan, tai ruotsi sanotaan tällainen emmentaljuusto, kaikkia reikiä täynnä enkä usko tällaiseen itsekään. Pankit täytyy nähdä toimieliminä, joihin liittyy riski. Se on erityisiä liiketoimintamalleja ja meidän pitäisi tarkastella tätä niin kuin teimme pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin yhteydessä, mutta haluaisin olla tiukka näiden poikkeuksien suhteen, koska muutoin luomme tätä emmentaljuustoa. Sitten mitä tulee ohjeistukseen, erilaisia näkemyksiä tästä. Mitä tulee sitten moratorioon, eri näkemyksiä myös, mutta ymmärrän, että suurin piirtein ollaan kääntynyt siihen suuntaan, mitä olen ehdottanut. Saattaa olla niin, että joudumme tekemään selvennyksiä siitä, missä olosuhteissa lyhyempi moratorio pitäisi ottaa käyttöön. Voi olla, että voimme olla tässä pragmaattisia ja saavuttaa tässä jotakin, mutta kaiken kaikkiaan kuuntelin teitä kaikkia. Panin merkille, että jotkut asiat tulevat olemaan monimutkaisempia kuin muut, mutta yleisesti ottaen hyvässä hengessä huumorin avulla ja kun ar- Sven Giegoldin avulla, niin kaikki tästä vain vahvistumme. Thank you. So, um, with the invitation to keep the good humor. No niin, on tärkeää pitää hyvää ilmapiiriä yllä ja äänestämme 16.17. toukokuuta, joten tässä on nyt aikaa valmistella kompromisseja – Olen varma, että tästä tämä tulee onnistumaan tämän keskustelun jälkeen. Ja se on meidän kaikkien yhteisen työn tulos, koska on todellakin ratkaisevan tärkeää, että kolmikantaneuvottelut voidaan aloittaa jo touko-kesäkuussa, jotta aivan realistisessa ajassa saamme tämän päätöksen ennen vuoden loppua. Tämä on tärkeä komponentti. No, pahin asia, mitä me voimme tehdä, jos nyt pankkipaketti halutaan saattaa loppuun ja eh, esittää näitä riskivähentämismekanismeja, kuten MREL, ei ole se, että nopeasti, että nopeasti nyt eh, päätämme työn tässä ennen vaalikauden loppua, joten on hienoa, että meillä on tämä mietintö ja tarkistukset. Ja nyt sitten näemme jo, mitä mahdollisuuksia tässä on lopullista kompromissia ajatellen. sanoisin, että nyt tämän päivän jälkeen tämä aikataulu on realistinen. Joten toivon, että te kaikki kunnioitatte sitä, jotta voimme tehdä lainsäätäjän velvoitteemme ja saattaa tämän tärkeän lainsäädäntöosan ajoissa päätökseen. No sitten voimme siirtyä seuraavaan. Peter Simon. Peter Simon. Again, great number of amendments, but... Tässäkin on aika lailla tarkistuksia, mutta ei nyt mitään odottamatonta kuitenkaan. Tämä on keski, keskitasoa tällaisten mietintöjen kohdalla – Tämä nyt ei ole helppo tehtävä, Peter. Mutta kyllä tämä mahdollista. Kyllä sinä pystyt tähän. Annan puheenvuoro sinulle. Ja, herzlichen Dank zunächst mal für das Vertrauen des... Kiitoksia, että puheenjohtaja nyt luottaa minuun, että nämä 1300 esitettyä tarkistusta ja 1300 esitettyä ajatusta ovat sellaisia, että pystyn niitä työstämään. On hienoa, että kollegat ovat tulleet tänne lukuisena joukkona. Tässä kun pohdin aikakautta 2009-2014, niin silloin oli sellaista lainsäädäntöä, jossa tarkistuksia oli yli 2500, joten tässähän kävi oikeastaan aika hyvin. Mutta kuitenkin me tulemme tarkistamaan jokaisen näistä ja se on siinä mielessä melkoinen haaste, koska tuo meidän aikataulumme on melko kunnianhimoinen. Ja jos nyt jotenkin sitten onnistumme toukokuussa äänestämään tästä täällä Ekonissa, tässä valiokunnassa. Ja jos nyt katsotaan, mitä kaiken näköistä pääsiäislomaa tässä välissä on, niin kyllähän tässä nyt melkoista haipakkaa tulee olemaan. No sitten nämä keskeiset kysymykset, jotka on otettu näissä tarkistuksissa esiin. Ensinnäkin haluaisin tästä kauppa kaupankäyntivarastosta äh, ja, ja sitten nämä oman pääoman vaatimukset, että se olisi 56 prosenttia äh, Baselin äh, kalibroinnin mukaisesti tai että koko kalibrointi jätettäisiin pois. Keskuspankki lausunnossaan puhui vähittäisen täytäntöönpanon puolesta ja minä olen sitä mieltä, että meillä olisi viisivuotinen siirtymäaika, johon ennen täysimääräistä täytäntöönpanoa olisi hyvä kompromissi, mutta tästä kuitenkin nyt täytyy keskustella. No sitten tämä täytäntöönpanon vaihe, jota ehdotettiin, kolme vuotta, jota komissio ehdotti, kuitenkin antaisi riittävästi aikaa, jotta voitaisiin reagoida Baselin vastaaviin muutoksiin ja sopeuttaa tämä työ. No sitten tuo tämä aste, eli tämä net stable funding ratio ja tämä niin puhuttu epäsymmetria näiden Eli tämä pysyvän varainhankinnan vaatimus. Ja tässä nyt komissio poikkesi Baselin säännöstä ja päätettiin, että heikennetään näissä kaupoissa tätä epäsymmetriaa. No minä puoltaisin, että ne poistetaan sellaisissa kohdissa, missä on tuollaiset repo- ja päinvastaiset repokaupat mukana, mutta kuitenkin vaadittaisiin vakaata uudelleen pääomattaista, jota repomarkkinat voitaisiin vakauttaa. Monet ovat tehneet tarkistuksia tähän, jotta tämä epäsymmetrinen kohtelu poistettaisiin kokonaan. Mutta kuitenkin poikkeus repokauppojen osalta tulisi NSFRstä. Joten korostaisin vielä sitä, että epäsymmetrinen kohtelu Baselin säännöissä on sellainen, jota todellakin halutaan, ja että nyt kyse ei ole mistään toimitus, toimituksella virheestä, vaan tästä on juuri näin päätetty, mutta Kuitenkin keskuspankki vaatii, että palattaisiin tiukempiin Baselin sääntöihin ja että, ei olisi, että vaadittaisiin tuollaista vakaampaa uudelleenpääomittamista, joten minä ehdotan se, tai et, en pidä hyvänä sitä, että nämä tietyt tarkistukset heikentäisivät tätä vielä, mutta me, meidän täytyy tästäkin kyllä käydä keskustelua. No sitten TELAX-standardit, kun ajatellaan TELAX-standardeja, niin tässä nyt selvästikin ollaan yhtä mieltä siitä, että kalibrointi, niin kuin komissio on ehdottanut, täytyy täytäntöönpanna. Ja eh, tässä tarvitaan lauseke näitä velkoja eh, varten. Jotkin kollegat ovat ehdottaneet myös, että kun ajatellaan systeemisiä instituutteja, että olisi vähimmäisvaatimus ja yksittäisissä tapauksissa ne olisivat 8 prosenttia kokonaisvastuista ja joissain toisissa ehdotuksissa kyse oli 13 prosenttia riskipainotetuista omaisuuseristä. No sitten velkaantumisasteesta. Velkaantumisasteen kohdalla suurin kysymys on se, että onko tällaisia lisäyksiä systeemisille pankeille Euroopan unionissa kun nyt katsotaan tarkistuksia, niin tässä on aivan erilaisia vaateita 10 prosentista vähimmäisomavaraisuusasteen osalta aina 16 prosenttiin ja 50 prosenttia, kun ajatellaan painotettua pääomapuskuria. Meillä on tässä paljon keskustelumateriaalia seuraaviksi viikoiksi, mutta haluaisin tässä kohtaa vielä viitata siihen, että minun lähestymistapaani Eli että tuo velkaantumisaste 4 prosenttia, kun näitä globaalisesti relevantteja instituutteja, on mielestäni edelleenkin tasapainoinen lähtökohta, sillä eurooppalaiset systeemirelevantit pankit Euroopassa jo osittain äh, täyttävät nämä vaateet jopa liiaksikin. Jos nyt mennään ylöspäin, jos teemme tästä tiukemman ja liikumme siinä tilassa, jossa nyt tällä hetkellä olemme, niin heijastelemme mielestämme tämän hetkistä pankkien realiteettia myöskin lainsäädännössä. Me vältämme yhtäältä sen, että tässä taakka kasvaa, mutta varmistamme toisaalta, että kuitenkin vähimmäisomavaraisuusaste olisi tiukempi siinä suhteessa, mitä komissio on meille ehdotuksessaan esittänyt. Sitten muutama sana IPUsta, tarkistuksissa ovat nämä niin sanotut IPU, eli kysymys, että millaiset systeemiset pankit, jotka eivät ole EU-alueita, joutuvat tällaisen, perustamaan tällaisen väliyrityksen EU-hun, tytäryhtiön, jota sitten SSM valvoo suoraan. Tätäkin täytyy nyt sitten pohtia, miten tällainen miltä tällainen yhtiö näyttäisi. En nyt halua tässä mennä asioiden edelle, mutta kun ajatellaan näitä tarkistusten, tätä tarkistusten lukemäärää, niin havaitsin kyllä, että tämä on asia, joka kiinnostaa kollegoja kovasti. No sitten asia, mikä oli keskeisessä roolissa tässä minun mietinnössäni, ja haluan päättää tähän, mikä myöskin johti lukuisiin tarkistuksiin ja teki tai aiheutti erilaisia ehdotuksia. Tämä niin sanottu suhteellisuus on hienoa, että monet kollegat ottivat tämän tärkeän asian esille ja myöskin kehittivät sitä eteenpäin. Jos nyt katson tässä vihreiden kollegojen suuntaan, jotka yhtäältä äh, äh, tässä tekivät ehdotuksia helpotuksiksi pienille ei-kompleksisille pankeille ja sitten taas kun ajatellaan kollegoja tässä vierellä. Mutta sitten tämä kävi tarki- tarkistuksesta ilmi tämä se, että se sisällytettäisiin oma, oma pääomavaatimuksiin, se olisi noin 15 prosenttia ja velkaantumisaste 6 prosenttia, nämä täytyy täyttää. Tämä olisi ehto, jotta voisi näistä lisähelpotuksista myöskin hyötyä, eli nämä lisähelpotukset ja sitten toisaalta taas nuo tiukemmat vaatimukset siinä suhteessa, että kenellä näitä helpotuksia suodaan. Tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa, josta todellakin tarvitsee puhua. No sitten täällä on tarkistuksia, jossa puhutaan kynnysarvosta, sitä pitäisi korottaa koska kysymys siitä, että mikä nyt on oikeastaan pieni, koska yhdessä maassa, kuten Maltassa on 1,5 miljardia, 10 miljardia on BKT siellä, niin sehän on paljon. Ja sitten maa, jossa on 380 miljardia BKT, kuten esimerkiksi Saksan liittotasavalta, niin tämä on hyvin pieni osuus. Joten kysymys siitä, miten tätä kynnystä nostetaan, niin täytyy katsoa, että miten saadaan aikaiseksi tasapainoinen ratkaisu Tähän tehtiin tarkistuksia, mutta myöskin siihen, jotka pyrkivät rajoittamaan sellaisia pankkeja, jotka koko luokkansa takia otetaan pois 10 prosenttiin koko jäsenvaltion pankkimaisemasta, joten jos on esimerkiksi tuhat instituuttia jossakin maassa ja 900 niistä on pieniä, niin silti saisin maksimissaan vain sata näistä yhdeksästä instituutista ottaa pois ja ne 800, vaikka ne ovat aivan yhtä pieniä, olisivat edelleen äh, CRD-paketin alaisuudessa eikä sen alaisuudessa, niin kuin komissio tässä on ehdottanut, eli se, että vaateet olisivat hiukan kevyemmät näille tässä joudumme ongelmiin sellaisissa maissa, joissa markkinakeskittymä on vähäisempää, eikä meidän tehtävämme ole tässä sellaista lainsäädäntöä tehdä siinä mielessä, että haluammeko nyt tänne Euroopan markkinat, jossa markkinakeskittymä on suurempaa tai pienempää, vaan kyse on siitä, että pitää tarkastella yksittäisiä pankkeja ja instituutteja. Ja meidän johtopäätöksemme pohjautuvat sitten tälleen. Kuten näette, tässä on paljon keskusteltavaa ja haluaisin kiittää tähän mennessä tapahtuneeseen rakentavan yhteistyöhön. Odotan keskustelua ja seuraavia varjoesittelijöiden kokouksia ja keskusteluja myöskin kollega Höckmarkin kanssa, jotta saamme aika rakentavia kompromisseja, jotka tekevät pankkisektorista turvallisemman ja takaavat sen, että tämä tapahtuu myöskin oikea-aikaisesti. Joten toukokuuhun mennessä, jos nyt mitenkään mahdollista, meidän pitäisi äh, saada sopu aikaiseksi, jotta voimme äänestää niin, että toukokuussa sitten voisimme mennä myöskin täysistuntoon ja sitten jo kesäkuusta eteenpäin lähtisimme kolmikantaneuvotteluihin, jos me tässä onnistuisimme niin olisi toiveita, että kolmikantaneuvottelut saatettaisiin päätökseen myöskin tämän vuoden puolella. Se olisi tärkeää, kun nyt ajatellaan tätä koko pakettia koska monet näistä säännöksistä niin astuvat kuitenkin voimaan sitten jo 2019. Paljon kiitoksia. Thank you. Thank you, Peter. Kiitoksia, Peter. Nyt vastustan kiusausta puhua ja mm, taustasta suhteellisuudesta en nyt kuvaile uudestaan riskin vähentämistä, koska tämä on nyt eri suhteellisuus, suhteellisuus joka nyt on kyseessä. Ja sanoisin, että meillä on pelkästään tilaisuus, vaan meillä on velvollisuus toimia vuoden loppuun mennessä. Varmasti tähän pystymme. Ensimmäinen puhuja Otmar Karas. Puheenjohtaja, hyvä Peter. Olen iloinen siitä, että saan sanoa, että nyt myöskin puheenjohtajavaltio haluaa käsitellä tämän loppuun ja myöskin nämä työt, joita tässä varjoesittelijät ja esittelijä ovat tehneet riippumatta tarkistusten määrästä, niin ollaan menossa kohti hyvää suuntaa. Meillä ei ole paljon perustavanlaatuisia ongelmia, mutta tässä nyt on sopeuttamistarvetta kuitenkin. Se on tämän keskustelun tarkoituskin. En nyt halua toistaa kaikkea, mutta tämä suhteellisuus määritelmän kohdalla mielestäni on sopivaa, että ei tuota 5 miljardin euron kynnystä ylitettäisi. No, hallintotaakan vähentämisestä olemme samaa mieltä ja myöskin tietojen vaihdosta olemme samaa mieltä ja että siitä, sitä tulisi parantaa. No sitten haluan kuitenkin sanoa, että se, mitä tuomioistuin SRB, SRRBn osalta totesi, niin se pitäisi ottaa mieltä mukaan. Sitten nuo globaalit standardit, niin mielestäni tässä pitäisi vaatia kolmea prosenttia puskurit, kun ajatellaan systeemirelevantteja instituutioja tässä mielestämme tämä täytäntöönpanon ja kalibroinnin pitäisi olla Baselin mukaista. No sitten, kun ajatellaan puskuria muiden instituutin osalta, niin emme pidä sitä hyvänä, että tässä noudatetaan sen Baselia. Tietyt sopeuttamisesta olemme samaa mieltä NSFAn kohdalla ja kun on rakenteellista likviditeettikiintiöitä, niin haluamme johdannaiskaupoissa kaupoissa tuosta 5 prosentista. Ja kun ajatellaan epäsymmetristen takaisinosto- ja takaisinmyyntikaupoista, niin mielestäni ykköstason päätökset ovat sopivat No sitten kaupankäyntivaraston osalta olemme samoilla linjoilla. Vähintään kolme vuoden siirtymäaikaa tarvitaan. No sitten digitaaliset investoinnit ohjelmistoihin. Tässä on hyvä, että investointeja ei poistettaisi omista varoista ohjelmistojen osalta. Ja tässä olisi järkevää, että EPA tässä toimisi valvojana on sitten tässä CRD-artiklan 113 poistaminen, että olisi yhteinen menettely sellaisten instituutien kohdalla, joiden riskiprofiili on samankaltainen. Puolan myös keskuspankin suosituksia, sitä, että säännönmukaisesti tarkistettaisiin makro- potentiaalinen kehys. No sitten teelakin kohdalla on oikeutettua tarkast, tai mahdollistaa nämä erityispiirteet kolmessa maissa. Kriisin ratkaisu viranomaisille täytyy mahdollistaa sisäisen teelakin sovittaminen globaaleihin standardeihin ja että se olisi 75 prosentin kohdalla. No sitten me tarvitsemme vähemmän kansallista liikkumavaraa, vaan määräykset Euroopan tasolla, jossa kynnysarvo olisi hiukan korkeammalla tasolla. Se, että olisi tietty maksukiintiö, niin, ja se, me vastustamme sitten, tukitekijät, tässä lainsäädännössä käytetään pohjana riskiinstituuteita. Ja kun ajatellaan riskipositioita, niin niiden määritelmän tärkein omaisuus on riski. Me tarvitsemme tätä enemmän todisteita ja tarkistusta EPAN kautta Ja kun ajatellaan tätä asetusta ja komission maaliskuista ehdostusta kestävän rahoituksen osalta, niin mitä tulisi välttää? No sitten ympäristö- ja ilmastoriskit. Tässä pitäisi tarkistaa, voidaanko nyt tällaisen riskikategoria ottaa mukaan, onko se oikeutettu ja sitten miten se tulisi määritellä – tässä ei ole riittävästi materiaalia vielä, jotta voitaisiin tehdä vertailuja. Tämä, nämä asiat kuulostavat samalta, mutta ovat ihan erilaiset. Toinen on vastaus Baselin ja toinen on lisävariantti. Tarkistusta kyllä, mutta toimeenpanoa en suosittele. Kiitän esittelijää ja olen vakuuttunut siitä, että myöskin tarkistusten kohdalla – saamme aikaiseksi laajan enemmistöisen konsensuksen. Thank you. Um, Ashley Fox. Kiitoksia Ashley Fox. Thank you, President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä- ja varjoesittelijöitä ja myös sihteeristöä heidän nopeasta toiminnastaan tarkistuksissa, jotta pysytään aikataulussa. Niin kuin olen aikaisemmin sanonut, en ymmärrä, minkä takia komissio on ehdottanut sitä, että kansainväliset pankit, joilla on monia tytäryhtiöitä EU-ssa, täytyy perustaa tällainen IPU, ovat no sitten, jos niillä on 30 miljardia e- euroja, he tehneet vaikutusarviointia, ja mielestäni tämä on huolet, kattavaa. Ja kun katsotaan sitten tarkistuksia, huomaan, että muut kollegat ovat samalla linjalla. Vaikkakin olen samaa mieltä, että tämä pitäisi poistaa kokonaan, jos IPUta vaaditaan silloin korkeampi kynnys 50 miljardia ja tosi kaksi IPUta. Näin oltaisiin samoissa standardissa kuin USAssa, eikä tämä vaikuttaisi kielteisellä tavalla markkinoihin. Mitä tulee sitten pysyvän varanhoiton vaatimuksen, olen ehdottanut, että vähennettäisiin tätä vaatimusta derivatiivivastuissa 5 prosenttiin Baselin komitean tunnustamisen mukaisesti. Tämänhetkiset tämän järjestelmä on virheellinen. Olen tehnyt monia tarkistuksia ja muutkin, ja toivottavasti saadaan hyvä kompromissi. Olen huolissani siitä, että jotkut kollegat ehdottavat sitä, että ei soveltaisi ollenkaan pysyvän varainhoidon vaatimusta ja repot voisi johtaa, huomattavaan aliarvostukseen, mitä tulee rahoitusriskeihin. Mitä tulee sitten palkitsemiseen, hyväksyn tässä suhteellisuuden, niin kuin esittelijäkin, ja oma tarkistukseni pyrkii varmistamaan, että voitaisiin soveltaa kaikkiin, kaikkien pääomaan artiklan 1 mukaisesti. On myös tärkeää varmistaa, että viranomaiset pitävät voivat suhtautua suhteellisesti pieniin, ei-monimutkaisiin yrityksiin. En ole vakuuttunut vakavaraisuusvaatimuksesta, että asetaan äh, palkkaukselle katto suhteessa työntekijöiden palkkaukseen 203 artiklin mukaan säädön neljästä komissio poistaa tämän ja se rajoittaa silloin sitä, että voidaan soveltaa pilari kaksi pääomaa yrityksiin ja voidaan tätä kautta vaikuttaa makro, makrovakauteen. Pitää tehdä enemmän tässä paketissa, että varmistetaan, varmistetaan, että tämän tyyppisiä toimenpiteitä voidaan soveltaa kaikkiin yhtiöihin. Olen myös tehnyt tarkistuksia vähimmäisomavaraisuusasteesta, jotta teksti sopisi yhteen Baselin standardien kanssa ja jotta valvojat voisivat poistaa keskuspankkivaraukset vähimmäisomavaraisuusasteesta. Tämä ei ole, nämä ovat riskiparkkeja ja niiden vastuut ovat samassa valuutassa ja siksi tätä ei pitäisi soveltaa niihin. Sitten kollegat EPPstä, SDRMstä, ALDesta ja minäkin olen tehnyt tarkistuksia markkina-aggregaateista. Markkina-aggregaatit mahdollistavat sen, että pankit voivat asemuksella tavalla saada tietoa hinnoista markkinoilla. On tärkeää antaa selkeyttä tällä alueella ja varmistaa, että yrityksiä johdat, pyritään käyttämään tämän tyyppisiä, rohkaistaan käyttämään tämän tyyppisiä palveluita. Jotkut me, me ovat tehneet tarkistukset, että varmistetaan, että ohjelmistot suljetaan pois materiaalista omaisuudesta tämän hetken tämänhetkinen lainsäädäntö ei kannusta investoimiseen näissä kysymyksissä. Haluaisin, että tämä otettaisiin mukaan kompromissin. Sitten mitä tulee vihreään vihreisiin kannustimien se on sitten hyvä asia, mutta ei pitäisi kuitenkin ratkaista välttämättä vanha-aikaista energiateollisuutta. Sitten lopuksi, niin kuin mainittiin keskustelussa, en ole samaa mieltä riskipainotuksesta valtion lainoissa, että se olisi nolla. En usko, että tämä oikealla tavalla heijastelee tilannetta. Olen tehnyt tässä tarkistuksia. Mielelläni mukavaa, että muut ovat seuranneet tätä esimerkkiä. Vielä lopuksi puheenjohtaja haluaisin vakuuttaa Sven Giegoldille, että ECR ei halua vesittää ollenkaan Baselin pankkivalvontakomitean säädöksiä. Me haluamme lainsäädäntöä, joka soveltuu globaalin todellisuuteen, emmekä halua mitään utopia, joka tekisi liiketoiminnan harjoittamisen vaikeammaksi Euroopassa. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoistelijoiden kanssa. Niin kai, kai Kyse on siitä, mitkä olisivat UK-normit, jos ette noudattaisi EU-normeja. No, sitähän ei voida ratkaista EU-lainsäädännön keinoin, tokikaan. Mutta ymmärrän kyllä, mitä sanoitte. Karolina Kallion seuraava. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää esittää äh, yleisluontoisemman kommentin ennen kuin poraudun äh, <clears throat> tarkistuksiin ja niiden yksityiskohtiin. Ensinnäkin haluaisin toistaa sen, että minun tavoitteeni on se, että saadaan yhdenmukaisuutta kansainvälisten normien kanssa. Nehän muodostavat lainsäädännön perustan. Vakauden lisääminen finanssisektorilla – ja riskin vähentäminen ovat tärkeitä askeleita, kun halutaan saada pankkiunioni toteutettua. Pitkä matkahan meillä on vielä edossa, mutta tämä lainsäädäntö on valtaisa askel oikeaan suuntaan minun mielestäni. Ja minä puollan sitä, että sääntöjä mukautetaan kansainvälisesti, joten en voi tukea sellaisia ehdotuksia, joita tietyt kollegat ovat esittäneet jotka saattaisivat johtaa eurooppalaiseen eh, kultaamiseen lainausmerkeissä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi olla kunnianhimoisia, kun haluamme vähentää finanssisektorin riskejä, mutta on tärkeää, että saamme aikaan edistystä oikealla tasolla, Baselin tasolla siis. Ja tänään haluaisin korostaa muutamia painopisteitäni, eh, kun neuvottelemme parlamentin kannasta Ensinnäkin CRDstä olen sitä mieltä, että on hienoa, että parlamentin suuri enemmistö ää, ää, pu, ovat yhtä mieltä ää, rake, sellaisesta rakenteesta, että voidaan soveltaa vaatimuksia asianmukaisella tavalla ja siksi ehkä 40 miljardin euron tulisi ää, kynnystä korostaa. Ja tämän lisäksi Mielestäni kolmen vuoden siirtymäkausi riittäisi kyllä, ottaen huomioon, että meille tulee tällainen kahtalainen duaali IPU-rakenne. Toiseksi meillä lienee hyvät mahdollisuudet saada aikaan kompromissi, joka johtaa teknisiin standardeihin ja tasaiseen kansainväliseen pelikenttään. Sitten me olemme esittäneet useita tarkistuksia, jotka johtavat siihen, että johdannaisiin sovellettaisiin samankaltaisia kansainvälisiä standardeja. Ja nämä tekniset kalibraatiot takaavat sen, että Euroopan rahoitusmarkkinat toimivat asianmukaisesti, mutta samalla eivät uhkaa riskin vähentämistä. Ja joulukuussa jo sanoin, että olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että ehdotusta voitaisiin tehdä soveltuvammaksi pienemmille pankeille. Emme saa luoda uusia heikkouksia, haavoittuvaisuuksia finanssisektorille. Ja siksi olen laatinut ö, tarkistuksen, jossa rajoitetaan pankkien ö, omavaraisuusastevaatimuksia tietyissä maissa ja tiettyjen pankkien kohdalla. Ja olen myös korostanut sitä, että tämän asetuksen tärkein tavoite on se, että rahoituslaitosten käyttäytyminen on kohtuullisempaa, varovaisempaa. Ja erityisesti kun puhutaan viherryttämis- ja viherryttämisvelvoitteista ja yritysten yhteiskuntavelvoitteista kun, kun riskiä, riskivaatimuksia alennetaan tai niitä rukataan, niin täytyy ottaa huomioon koko syk- taloussyklin kokonaiskuva huomioon. Ja mitä tulee alhe, alhaisempiin kynnyksiin, ähm, jos altistusriskeille rahoituslaitoksen altistumisen riskeille on vähäisempi, niin silloin riskiä voidaan alentaa, mutta tämä riskien alentaminen täytyy rajoittaa vain niihin pankkeihin, jotka antavat lainoja esimerkiksi yhteiskunnallisiin tarkoituksiin tai julkishyödyllisiin laitoksille tai vastaaville. Minä tuen esittelijän tarkistusta tarkistusta ja toivon, että että siitä tulee osa kompromissia. Ja sitten viimeinen kommentti on kaikkein arkaluontoisin. Sekä täällä parlamentissa että neuvoston kanssa neuvoteltaessa saattaa käydä niin, että CRRn pääoma- ja likviditeettipoikkeukset saattavat aiheuttaa ongelmia. Toivottavasti saamme aikaan tasapuolisen ratkaisun tähänkin. On selvää, että meillä on vielä muutama Ähm, kuukausi aikaa varjoesittelijöille, kok- esittelijöille kokousta Koko, keskustelusta tulee varmaan pitkällisiä ja hankaliakin, mutta toivottavasti ähm, esittelijän kanssa pääsemme tekemään hyvää yhteistyötä samoin kuin muiden varjo, varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on haasteellista, mutta toivottavasti saavutamme tämän takarajan toukokuussa. Kiitos. Please, on behalf of Mr. McCarthy again. Yeah, thank you, Chair. We thank rapporteur. Haluamme kiittää esittelijä tästä mietinnöstä. On tullut hyviä ajatuksia häneltä. Arvostamme kyllä pyrkimystä saada aikaan suurempaa suhteellisuutta pienille vähemmän riskialtteille pankeille. Meistä silti tämä asia pitää nähdä eri kulmasta. Olemme samaa mieltä siitä, että joitakin Poikkeuksia voidaan perustella pienemmille pankille, mutta tämä paketissa kuitenkin pitää keskittyä eh, järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin. Uskomme vakaasti, että liian iso kaatumaan asia pitää tarkastella eh, ilman, että kom- tehdään kompromisseja pankkisäätelyn kohdalla. Mutta kun tämä pidetään mielessä, ehdotamme seuraavia tarkistuksia CRR. Olemme samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että näille suurille laitoksille tämä omavaraisuusaste on liian vähäinen. OECD-taso on 5 prosenttia 2015 tätä pidettiin, sanottiin, että 5 prosenttia hyödyttäisi enemmän kuin 3 prosentin ehdotus, e- joka lisää kaatumisen mahdollisuutta pankeissa. Me ehdotamme silloin omaa suurta, joka on suhteessa pankin kokoon ja liiketoimintamalliin. Suurimpia pankkeja pitäisi noudattamaan vähimmäisomavaraisuusastetta, joka on 6 prosenttia, muut 4 prosenttia ja kaikki muut 3 prosenttia. Sitten emme halua mitään poikkeuksia ja meidän pitäisi pitää kiinni suosituksista koskien vähimmäisomavaraisuuden sovittavista. Myöskään emme hyväksy mitään poikkeuksia kansainvälisestä standardista, kun asetetaan pysyvän varaisuuden sairaanhoidon varainhankinnan vaatimusta pitää toinen Baselin komitean ehdotusten mukaisesti. Sama pätee telakiin. Meistä sitä pitää täytäntöönpanna täysin ilman mitään poikkeuksia me tunnemme myös huolta siitä, että tämänhetkinen TELAK-taso ei ehkä riitä, että voidaan vähentää seuraavan kriisin vai, pankkikriisin vaikutuksia. Me puolamme to- joitakin ehdotuksia, että vielä lisättäisiin TELAK-vaatimuksia asteittain. Samantyyppisiä standardeja pitäisi ehkä ottaa käyttöön ö, kotimaisissa järjestelmän kannalta tärkeissä pankissa, koska niidenkin kaatuminen voi vaikuttaa yhtä suurella tavalla globaalisti kuin globaalisti tärkeät pankit. Siksi me ehdotamme tarkistuksessamme 92 a artiklassa jossa otettaisiin mukaan myös vaatimuksia äh, muille laitoksille, eikä vain GSII-laitoksille, mitä tulee Artikla 72b, se näyttää ottavan huomioon myös vastuut, jotka eivät ole oikeusosassa, mutta heikompia. Meidän mielestä kaikki TELAK-vastuut pitäisi selvästi olla tällaisia valintamiskelpoisia. TELAK ehtoja meidän mielestämme ei voida käyttää niin kuin olisi materiaalinen riski oikeudellisesta haastamisesta asiassa. Sitten olemme esittäneet samaa mieltä, mitä tulee tähän scaling kysymykseen. Artikla 501. Yleinen 65 prosentin osuus ei ehkä ole sopiva kaikille pankille. Meidän tarkistuksen 101 voisimme pohtia, että otetaan hyvän tämän, huomioon tämä skaala-ilmiö, vähentäisi tämän 40 prosenttiin, joissakin 80 prosenttia <laughs> voisimme myös vähittäin lisätä tätä käyttöön ottaa aikaa kolmeen vuoteen sitten. Infrastruktuurivastuut, pk-yritysvastuut, halutaan stimuloida ehkä jotakin hankkeita. Periaatteessa kaikesta emme ole tyytyväisiä. Pitäisi ainakin varmistaa, että nämä projektit ovat hyödyllisiä kriteerit tarvitaan, joita pitää, tarvitaan, täytyy ottaa huomioon myös pääomittaminen ja sosiaalinen puoli projekteissa ehdotetaan määritelmään, mikä on olennainen julkinen palvelu, ja pankit voivat silloin hyötyä vähemmistä vakavaraisuusvaatimuksista. Sitten lyhyesti CRD-direktiiviin, mitä tulee pilari kakkosen pääomavaatimuksen, en ole varma, että tämä johtaa siihen, että heikentyy valvontavaltuudet. Uusi paketti pyrkii leikkaamaan vain harkintavaltaa viranomaisten toiminnassa pilari kahdessa, ja sitten riittävyys täytyy voida perustella lisävaatimuksia vaatimukset tapauskohtaisesti, ne tulee pääomavaatimuksiin. Vaatimuksiin. Pitäisi antaa sanktioita heti, jos rikotaan vaikka varallisuussääntöjä pankeissa, pitäisi antaa tietysti EU-oikeutta ja pehmeitä välineitä, niin tämä voisi johtaa vain siihen, että kovat välineet vain pehmenevät. Sitten vastustamme sitä, että poistetaan 103 artikla ilman, että on viety loppuun tätä tarkastelua koskien makrovakauden puitteistoa. Meillä on myös vahvoja huolenaiheita 101 A-artiklasta emmekä näe mitään syytä kohdalle kaksi, joka poistetaan. Sitten vielä lopuksi pahoittelemme sitä, että komissio aikoo vetää pois äh, oman ehdotuksensa. Tämä oli tärkeä lainsäädäntö ainakin osittain, olisi tarttunut tiettyihin puutteisiin. Sitten omassa tarkistuksessa me yritämme löytää enemmistön esimerkiksi investointipankkeihin. Tässä tarvitaan jotakin lisälainsäädäntöä. Uskomme vakaasti, että ei pitäisi estää B Odotamme mielenkiintoa jatkossa. Siis tulkki pyytää nyt anteeksi, mutta puhuja luki todella nopeasti. Sven? Well, yes, so I would like... Sitten vihreiden puolesta Gigol. Niin, minä haluaisin ottaa muutaman nyt keskeisen asian. Täällä on niin paljon yksityiskohtia, jotka tietysti tulevat eteen neuvotteluissa, mutta uskomme, että tämän parlamentin pitäisi pohtia kaksi kertaa pankkiunionin tilaa ja, ja tarkastella myöskin neuvotteluja neuvostossa. Yhtäältä me me haluamme kunnianhimoisesti saattaa pankkionin päätökseen. Me tiedämme, että näin ei tapahdu, varsinkin koska nyt on suurta huolta, että jos on jokin alueellinen kriisi, eurooppalaisen talutussuorajärjestelmän puute vaarannuttaa unionin vakauden ja voi myöskin johtaa alueelliseen pääomavirtoihin. Ja meillä on myöskin kun ajatellaan kriisinratkaisuviranomaisten toimintaa, niin ne toimivat eri tavalla, joten me tarvitsemme tätä riskinjakoa, jotta voimme vakauttaa unionin, jotta me saamme tästä poliittisesti hyväksyttävää. Me tarvitsemme vahvempaa riskin vähentämistä kuin mitä tähän mennessä on nähty. Ja tästä syystä yleinen linjamme on, että me haluamme saattaa pankkiunionin päätökseen ja parlamenttina meidän täytyy osoittaa johtajuutta, meidän täytyy vähentää riskejä ja samanaikaisesti ei saisi eh, joutua sellaiseen tilanteeseen, eh, mikä blokeraisi etenemisen neuvostossa. Ja eh, että olisi sellaisia, jotka haluavat blokerata edistyksen ja riskin jaon, ja sitten taas toisaalta sellaisiin, jotka haluavat blokata riskin vähentämisen. Meidän pitäisi löytää konsensus nyt tässä yhteydessä. Esittelijällä oli samankaltainen lähestymistapa periaatteessa tässä ajattelutavassaan ja sitä pidämme hyvänä. Tämän lisäksi meidän täytyy myöskin katsoa yksityiskohtia ja se mitä me nyt periaatteessa uskomme on se, että vieläkin on sellaisia pankkeja valitettavasti myöskin globaalien sääntöjen alaisuudessa, jotka toimivat naurettavan alhaisten vähimmäisomavaraisuusastevaatimusten alaisuudessa, joten me vaadimme korkeampaa vähimmäisomavaraisuusastetta, varsinkin suurempia pankkeja varten. Toisaalta näemme, että ne säännöt, joita kriisin jälkeen on, jotka ovat astuneet voimaan tässä oli paljon raportointia, vaatimuksia ja säännöt olivat hyvin monimutkaisia ja niitä ei ole sopeutettu pienempiin markkinaosapuoliin, mutta e- me emme puolla, ja kiitokset myöskin vielä esittäjälle, että hän otti tämän esille, me emme puolla sitä, että nyt annettaisiin alhaisempi turvataso pienemmille pankeille. Me emme halua sitä, me haluamme korkeammat pääomavaatimukset, jotka äh, voidaan laskea helposti esimerkiksi vähemmän omavaraisuusasteen kautta. Ja sitten toisaalta, että sitten radikaalimmin vähennettäisiin ilmoittamisvelvollisuutta ja näitä monimutkaisia laskentatoimia, joka sopeutetaan pieniin pankkeihin. Ja kun ajatellaan näitä spekulointeja, että tässä olisi äh, alueellisen äh, CSUn ja vihreiden äh, välistä toimintaa, niin kyllä me olemme lähellä, lähempänä näitä pieniä pankkeja, jotka rahoittavat äh, vähittäisinvestointeja. Ja me kuulemme näiltä, että me olemme valmiita täyttämään korkeammat pääoman vaatimukset, mutta me emme tarvitse, eikä se mitenkään auta äh, finanssisektorin vakauteen, että, että niillä olisi tusinoittain näitä ilmoittamisvaatimuksia. Ja tästä syystä, ja haluaisin korostaa tätä, tämä ei ole saksalainen asia. Saksa, Saksassa on vielä paljon pieniä pankkeja, me olemme tyytyväisiä siihen, mutta me kuulemme samat valitukset luottolaitoksilta ja pankeilta kaikkialta – Joten meidän täytyy välttää äh, väärä tulos äh, kriisin jälkeen sillä, että vähemmän, vähennämme kilpailua pankkisektorilla siinä mielessä, että pienemmät toimijat äh, sysätään ulos markkinoilta. Tähän me emme koskaan pyrkineet, joten meidän pitäisi ottaa radikaalimpi lähestymistapa siinä mielessä, että laskisimme taakkaa, sääntelytaakkaa, kun taas samanaikaisesti – suojaisimme koko paketin lopullista tarkoitusta. Ja herra Fox, tässä lyhyesti keskustelitte Kamalin kanssa, niin totta kai on hienoa, että te olette sitoutuneet globaaleihin normeihin, mutta 804 tarkistus pitäisi sitten vetää pois, koska tässä vaaditaan alhaisempia normeja sitten, kun kyse on vakaasta rahoitustekijästä mutta tämä on ainoastaan nöyrä suositus. Meidän pitäisi kuitenkin yhdessä pyrkiä puolustamaan kansainvälisiä normeja sen sijaan, että niin kuin jossakin tarkistuksessa ehdotettiin, että niitä heikennettäisiin. Um, uh, Marco Valli. Marco Valli. Presidente, i, i nostri emendamenti... Puheenjohtaja, meidän tarkistuksemme pyrkii pyrkii ottamaan mukaan jonkinlaisen mahdollisuuden reaalitaloudelle hyötyä näistä toimenpiteistä. Mutta pankkien suhteen on oltu aivan liian tiukkoja, koska nyt pankkit joutuvat kuitenkin antamaan tärkeää lain luotetusta kotitalouksille ja yrityksille. Siksi meidän pitää pystyä myös rohkaisemaan niitä näin tekemään, eikä toimia niin, että rajoitetaan niiden toimintaa, niin kuin esimerkiksi liialliset pääomavaatimukset. Olemme tehneet tarkistuksia tästä. Me tuemme, tuetaan pk-yrityksiä, mutta ilman kynnysarvoa. Sama koskee sosiaalisia yrityksiä ja sitten myös joitakin ajatuksia tuomme, joita Sven otti esiin. Sitten tämä NS-ruskeat rangaistukset siis kun jos käytetään vanhempaa energiateknologiaa, sitten energia, ja sosiaalisesti kestävät infrastruktuurit, mitä tulee infrastruktuuriin rahoittamishankkeisiin. Mielestäni on tärkeää, että vähittäiskaupan pienten yritysten kotitalouksien vastuut pitäisi vähentää 50 prosenttiin riskipainotuksessa ja mielestäni meillä pitää olla alhaisia riskipainotuksia tämän tyyppisille ryhmille. Sitten lainoja voidaan taata palkoilla ja eläkkeellä. Tämä on varsin yleistä Italiassa. Niillä pitäisi olla varsin alhainen riski, niillä pitäisi siis antaa myös alhainen riskipainotus. Meistä ei olisi oikein yrittää tappaa markkinoita, jotka ovat tällaisia matalan riskin markkinoita kuten muutkin kollegat, tukisin sitovaa vähimmäisomavaraisuusastetta, mutta se pitää kalibroida suhteessa kokonaisvastuisiin ja OTC-johdannaisten määrään esimerkiksi tuemme 6 prosenttia järjestelmän kanta ei merkittävien pankkien kohdalla ja 12 prosenttia sitten niillä, joiden, joilla on enemmän näitä johdannaisvastuuta. Sitten mitä tulee vähimmäisomavaraisuusasteisiin, meistä on tärkeää, että olisi tällainen hyvä pysyvän varainhankinnan vaatimus, erityisesti niille, jotka ovat liikaa altistuneita johdannaisille 7-912 prosenttia riippuen kuinka paljon johdannaisia vastuiden joukossa on ja 10-15 kokonaisvastuut, joten meille on tärkeää, että otetaan huomioon korkea johdannisten määrä. Sitten pyydetään, että poistet, katettaisiin riskit, jotka liittyvät valtiolainoihin. 507 tarkistus puhuu tästä, koska pankkeilla on paljon jo, valtion joukkolainoja taseissaan, joten mielestäni olisi valitettavaa, jos me lisäisimme tässä niiden riskipainotusta me puhumme myös 20, 21, 21 suhteesta, mitä tulee ö, palkkaukseen johdon ja alemman tason kohdalla. Sitten mitä tulee pilariin kaksi, siinä puhumme ylimääräistä säännöistä, jos altist, vastuut ovat korkeita epä, ei-likvidien Äh, välineiden kohdalla voikin, voi vaikuttaa järjestelmän riskin syntymiseen. Tässä muutamia avainkohtia. Olemme kyllä tehneet muitakin tarkistuksia vielä ja olen iloinen, että esittelijä on suhtautunut avoimesti keskusteluun ja uusiin ajatuksiin. Toivon, että parlamentti pystyy tekemään hyvää työtä ja näin voidaan auttaa äh, reaalitaloutta koska nyt täytyy lisätä sisäistä kysyntää euroalueella, siksi emme voi asettaa liian suuria paineita pankeille. Marko Zanni. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää, koska alkuperäinen ehdotus ei ollut lainkaan täydellinen ja esittelijä on tehnyt hyvää työtä hän on pyrkinyt hiukan kunnianhimoisempinkin tavoitteisiin ja tehnyt hyvin syvällistä työtä. E, ja toki alkuperäinenkin ehdotus on ihan hyvä, hyvä lähtökohta. Ja meidän meillä on paljon paikkoja yhteisymmärrykselle. Me haluamme kaikki tietenkin tehdä pankkijärjestelmän vakaammaksi ja vastustuskykyisemmäksi ja valmiiksi tukemaan ja vastustamaan mahdollisia shokkeja ja myös ennaltaehkäisemään niitä. niitä. Ja siksi me haluammekin erityisesti keskittyä systeemisten kriisien ehkäisemiseen pankkisektorilla. Mm, äh, sen sijaan, että äh, kehittäisimme turhan monia kriisin jälkeisiä äh, välineitä, kriisien ratkaisuvälineitä, eli ennaltaehkäisy on kaiken A ja O. Uskon, että monet ovat yhtä mieltä tästä tavoitteesta. Toinen tärkeä äh, tavoite on vähän muokata tätä asetusta, joka laadittiin tehtiin kriisin keskellä aikamoisessa kiireessä. Ää, täytyy tehdä sitä sellainen, että se on yksinkertaisempi ja helpommin sovellettava, koska uusien ää, asetusten ää, soveltamisen ongelma usein liittyy juuri siihen, että asetukset ähm, ovat liian mutkikkaita. Siksi meidän täytyy tehdä muut, äh, tästä asetuksesta sellainen, että se on mahdollisimman, sitä on mahdollisimman helppo ö, äh, täytäntöön panna. Äh, ajattelen niitä viranomaisia, joiden sitten täytyy tehdä päätöksiä kun välineitä on liikaa, niin asetuksen tulkitseminenkin on mutkikasta ja päätöksiä ei ole helppo, helppo tehdä nopeasti. Minun ryhmälleni erityisen tärkeää on tämä vähimmäisomavaraisuusaste on tärkeää, että kertoimet ovat riittävän yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä niin, että on kohtuullisen helppo mitata pankin terveyttä, että kuumemittaria näin niin sanotusti on helppo lukea ja tulkita. Kun ajatellaan vähimmäisomavaraisuusastetta, niin tämänhetkinen järjestelmä ei oikeastaan vielä riitä. Tietyt suuret pankit ovat hyötyneet liian alhaisesta kertoimesta ja riski on kasvanut. Tätä kertointa täytyy nostaa progressiivisesti ja ottaa huomioon pankin tilanne ja myös Ähm, noudattamiseen liittyvät, sääntöjen noudattamiseen liittyvät äh, kustannukset. Joskushan pankit äh, jättävät nämä kustannukset loppukuluttajan ähm, maksettavaksi. Ja kun ajatellaan reaalitaloutta, niin mielestäni esittelijän lähestymistapa on äh, erittäin myönteinen. Tämä ehdotus osoittaa askel, on askel eteenpäin ja on ajateltavaa ähm, esimerkiksi siis perheiden taloutta, lainan antamisen helppoutta reaalitalouden kontekstissa. Äh, ja myös takeiden arvoa tulisi siis äh, se tulisi ottaa huomioon niin, että lainan ottamisesta tulee vähemmän riskaabelia. Mitä pienempi on riski, sen suurempi on pääoman absorptioaste. Tässä oli muutama periaate, joiden parissa. Äh, haluamme vielä tehdä yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa niin, että pankkijärjestelmästä tulee vakaampi ja yksinkertaisempi, säännöistä tulee yksinkertaisempia. Ja soveltaa sitten vielä yksi asia, joka liittyy äh, pieniin pankkeihin. Olen pitkälti yhtä mieltä vihreän kollegan Kiikuldin kanssa. Meidän ei pidä sälyttää liikaa velvoitteita pienille pankeille, jotka eivät oikeastaan aiheuta systeemistä riskiä. Samalla on otettava huomioon näiden pienten pankkien järjestelmien yhteentoimivuus. Eiväthän ne oikeastaan altista riskeille. Toisaalta kun otetaan, siis yksittäiset pienet pankit eivät aiheuta suurta riskiä, mutta kun otetaan niiden verkosto huomioon, niin tämä verkosto saattaakin jo aiheuttaa. Uh, Kiitoksia. vielä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös kiittää esittelijää näistä ensimmäisistä ehdotuksista. Tämä pankkipaketti on yksi kaikkein tärkeimmistä aloitteista tällä lainsäädäntökaudella ja mielestäni meidän pitää tehdä oikeita valintoja, jotta juuri varmistamme vakauden, vähennämme riskejä, mutta teemme valintoja, jotka palvelevat työllisyyttä ja kasvua. Uskon, että meillä on tässä eurooppalaisia erityispiirteitä, jotka pitää ottaa huomioon. Ja ennen kaikkea, niin kuin jo sanoin aikaisemmin, ovat nämä kansainväliset standardit, joita meidän pitää soveltaa, mutta pitää kuitenkin välttää ettei niitä vielä tehosteta entisestään eurooppalaisen lainsäädännön kautta. Nyt haluaisin ottaa esille joitakin kohtia. Ensinnäkin kys, puhuisin markkinariskistä en usko, että pitää ottaa käyttöön tässä, ottaa mukaan tähän pankkipakettiin Baselin komitea. Itse muuten sanoi, että se aikoo uudelleen työstää tiettyjä tärkeitä kohtia FRTV-standardeissa. Siksi on tärkeää lykätä sen soveltamista ja ottaa tähän tarkastuslauseke, jotta voidaan tehdä muutoksia myöhemmin, kun saamme tuloksia Baselin komitealta. Sitten unionipank- pankkiunionista. Mielestäni tämän paketin pitää olla se hetki, jolloin tunnustetaan, miten e- pankkiunionissa on edistytty ja pitää sitä yhtenäisenä lainsäädäntökokonaisuutena ja annetaan valvojille antaa poikkeus tietyille pankkiryhmille, mitä tulee niiden maksuvalmiuteen tai mm, vähimmäisomavaraisuuteen pitää myös laskea terve taso, joka on mahdollista saavuttaa. Joten minusta on ihan oikein, että ei oteta huomioon konsernin sisäisiä transaktioita silloin, kun ne tehdään pankin nimissä ja kun lasketaan eh, pysyvää varainhoidon, mitä tulee pysyvän varainhoidon vaatimukseen, on tärkeää tarkastella rahoituksen, vakaan vaaditun rahoituksen tasoa ja sitten nämä repo sopimukset ja käänteiset repo takaisinostosopimukset. Sitten pitää poistaa symmetria kohtelusta. sitten mitä tulee poikkeuksiin, joista puhutaan artiklassa kaksi, näiden pitää olla nimellisiä poikkeuksia ne koskevat siis vastapuolen riskiä, koska nämä säilyttävät erityisesti erilaiset piirteet instituutissa. Siksi en puolla mitään luo kategorista poikkeuslupaa, joka vain synnyttäisi epävakautta oikeudellisessa mielessä. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee suhteellisuuteen, tästä on puhuttu paljon tänä aamuna haluaisin sanoa, että Euroopan pankkijärjestelmä on vaihtoehto erilainen silloin, kun suhteellisuus ei johda äh, yhteisten sääntöjen sirpaloitumiseen. Silloin se on myönteistä. Kuitenkin uskon, että meidän pitää olla tässä hyvin tarkkoina ja on vähän vaarallista ehdottaa sellaisia versioita, jotka ovat liian yksinkertaistettuja joidenkin standardien kohdalla, niin kuin esimerkiksi juuri NSFR-standardi, varainhoidon varainhankinnan vaatimus, tai jos pankit ovat hyötyä myös suhteellisuudesta ja silloin käytetään sisäisiä arviointimalleja. Tietysti jos pankeilla on keinot kehittää sisäisiä malleja, riskin malleja, niin mielestäni siinä tapauksessa kyllä pitäisi ottaa huomioon, enkä välttämättä ymmärrä, minkä takia niiden pitäisi hyötyä silloin suhteellisuudesta. Kiitos. Thank you. I... Kiitos. Meillä ei olekaan sitten muita puheenvuoroja, joten esittelijä. Herzlichen Dank. Niin, paljon kiitoksia näistä monista kommenteista. Haluaisin tässä nyt heti palata tuohon viimeisimpään. Minä en ole tästä pelosta samaa mieltä, että me tässä äh, saisimme aikaiseksi liian yksi, yksinkertaiset ehdot, jotka voisivat äh, sellaisten yritysten kohdalla, jotka voisivat äh, suhteellisuudesta hyötyä. Eli meillä on pienempi kalibrointi näille pienemmille instituuteille. Se tarkoittaa sitä, että yhtäältä vähemmän tietoja täytyy toimittaa, mutta kalibrointi johtaa siihen kuitenkin, että tämä johtaa taloudellisen taakkaan näille instituuteille. Eli tässä nyt sitten pidetään tasapainosta kiinni. E, tästä ei tule helpompaa eikä epävakaampaa. No nämä ehdotukset, joita nyt täällä nyt kuulimme, esimerkiksi kollega Giegold, menevät vielä pidemmälle, että meillä on aivan erityisiä säädöksiä, joita pienet instituutit joutuvat täyttämään näiden isojen osa lisäksi, jotta voit varmistaa, että väärät eivät hyödy. Ja yksi minun ehdotukseni oli se, että mikään pankki näistä voi, sen pitäisi hyötyä näistä pienten, pienten pankkien järjestelmistä, joka käyttää näitä malleja, eli nämä ikään kuin sulkevat toisensa pois minä kiitän näistä moninaista ehdotuksista, joita tänä aamuna tehtiin, monista puheenvuoroista ja keskustelu ainakin osoitti yhden asian, että yksittäisissä kohdissa me olemme osittain melko kaukana yksityiskohtien osalta, mutta tuo perussuuntaus kaikissa asioissa, joita puhuttiin tänä aamuna, ainakin tarjoavat sen arvioon, että meillä on tulee olemaan laajat enemmistöt näillä, näissä kompromisseissa. Totta kai sielläkin on eri eriäväisyyksiä taustalla, mutta meillä on kyllä hyvät mahdollisuudet eh, saada vahva neuvottelumandaatti neuvoston suhteen ja me yhdessä rakentavasti pääsemme kyllä varmasti yhteisymmärrykseen, en niin epäile sitä ollenkaan. Odotan yhteistyötä jatkossakin ja kiitoksia tästä hienosta keskustelusta. Thank you very much. It has been indeed, uh, Kiitoksia. Todella sisältörikasta keskustelua. Tietysti meillä on omat näkemyseromme ja mutta voimme kuitenkin nähdä, että mahdollisuutta on saada järkeviä kompromisseja, joten olen aika rohkaistunut. En nyt väitä, että tämä on helppoa, mutta tätä voimme kuitenkin pohtia. Tai voin pohtia, mikä voisi onnistua ja mitä kautta sitten voimme noudattaa aikatauluamme. Siis tässä äänestetään 17. toukokuuta kuulostaa pitkältä, mutta eihän se niin pitkä aika ole, kun otetaan huomioon tämä tarkistusten määrä tässä. Tarvitaan nyt paljon tiivistä työtä, varjoistelijoiden kokouksia, keskustelua. Mutta lähdemme kuitenkin liikkeelle hyvältä pohjalta ja haluaisin kiittää Esittelijä, varjoesittelijöitä ja nyt voimme sitten siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja se on tämä delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimien tarkastelu. Tämä on 35 tällainen tarkastelu. Tämä oli varmasti hyödyllinen uudistus, joka otimme käyttöön. Ja näin voidaan tehostaa avoimuutta ja tehokkuutta. Ajattelen valvontarooliamme avain lainsäädäntö kokonaisuuksien kohdalta, jotka liittyvät täytäntöönpanotoimenpiteisiin tänään. Mm keskustelemme lopullisista teknisistä tiedosta, kun arvioidaan tiettyjä elementtejä 2012 asetuksessa, joka koskee lyhyeksi myyntiä. Neuvojen mukaisesti neuvon jälkeen nyt olisi kiinnostavaa kuulla ESMAa, arvopaperimarkkinaviranomaista ja komissiota, mikä on niiden loppupäätelmä tämän sääntelyn tarkastelusta. Ja vaikka arvopaperimarkkinaviranomainen antoi ohjeensa komissiolla vasta syyskuussa. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, jos komissiolla olisi jo näkemystä seuraavista vaiheista koskien teknisten neuvojen kolmea tärkeää osaa poikkeusmarkkinatakaamistoiminnasta, avoimuudesta, lyhy- sitten lyhyet nettoasemasta ja raportointivaatimukset. Tästä on kiertetty tietoa jäsenten parissa ja kuten tiedätte, asia vietiin loppuun parlamentissa 2011. Pascal Fenn vihreistä oli silloin esittelijänä, nyt ymmärtääkseni tässä jatkaa Filip. Ja haluan toivottaa tervetulleeksi Esmon edustajan ja DG Fisman edustajan ja haluaisin antaa puheenvuoron heille. Voit pitää lyhyen johdannon, mutta pyydämme, että ette ylitä yli viittä minuuttia. Nyt ehkä kuuntelemme ensin arvopaperimarkkinaviranomaista Esmaa. Voit kertoa näistä teknisistä ohjeistuksista sen jälkeen me komissiota. Helena, ole hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät parlamentin jäsenet, hyvää huomenta ää, naiset ja herrat. Oikein kovasti haluan kiittää tästä kutsusta. Kiitos, että sain tulla puhumaan teille siitä teknisestä avustuksesta, jota ESMA antaa teille lyhyeksi myyntiasetuksesta. Me todella olemme yrittäneet koota kaiken keräämämme kokemuksen yhteen, kun puhutaan tämän haastavan asetuksen täytäntöönpanosta. Saimme muodollisesti mandaatin komissiolta viime vuoden tammikuussa. Se pyysi meiltä teknistä apua lyhyeksi myyntiasetuksen suhteen. Sehän tuli sovellettavaksi vuonna 2012 marraskuussa. Se julkisen kuulemistilaisuuden jälkeen me annoimme teknistä neuvoa, neuvonantoa komissiolle. Se keskittyy kolmeen tärkeimpään aiheeseen. Ensinnäkin ää, markkinointitoimiin liittyvistä poikkeuksista, toiseksi lyhyeksi myymiseen liittyvistä rajoituksista ja kolmanneksi ilmoitusasioihin ja tiedonantoasioihin. Me olemme pyrkineet parantaa avoimuutta ja vaatimusten valvontaa. Emme kuitenkaan halua, että sääntöjä kierretään. Me olemme tehneet kansallisten toimivaltaisten viranomaisten parissa tutkimuksen siitä, miten tämä toimii käytännössä ja kuten sanottu, olemme järjestäneet julkisen kuulemiskierroksen. Saimme aika vähän vastauksia tähän julkiseen kuulemiseen ja tämän vähäisen vastausprosentin vuoksi ja sen vuoksi, että MIFID 2 on alettu vasta marraskuusta alkaen <clears throat> soveltaa, niin saattaa käydä niin, että voimme vielä vähän rukata tätä neuvo, neuvonantoamme, koska kun ajatellaan MIFID, eh, MIFIA, MIFIAn täytäntöönpanoa, niin sen jälkeen saamme paremman käsityksen tietyistä kysymyksistä eh, ja tulemme saamaan enemmän tietoa muun muassa transaktioista, raportoinnista ja kirjanpidosta. Tulemme saamaan paremman käsityksen siitä, kuinka paljon systemaattisia interna sisäistystä on tulossa ja niin edespäin. Eli nähtäväksi vielä jää, mitkä ovat ensimmäiset indikaattorit. Joitain indikaattoreita on jo saatu, mutta myöhemmin voin vastata tähän liittyviin kysymyksiin. Mitä tulee ensimmäiseen mandaatin aiheeseen, eli markkinatakaustoiminnan poikkeuksiin, niin me olemme suosittaneet kuutta asiaa. Ensinnäkin haluamme pitää määritelmän markkinatakaustoiminnasta lyhyeksi myyntiasetuksessa ja haluamme MIFID 2 määrittää nämä markkinatakaajat. Sitten kun puhutaan markkinatakaustoiminnasta paikan päällä, niin kyse, kyseeseen tulee yksi niistä markkinatapahtumapaikoista, joissa markkinat tapahtuvat ylipäänsä. Ja kun puhutaan OTC-markkinoista, niin minkälaista jäsenyyttä ei tarvita. Neljänneksi suositamme, että äh, poikkeuksien sovellusalaa äh, laajennetaan kattamaan myös sellaiset välineet, jotka liittyvät tämän hetkis, tällä hetkellä katettuihin ähm, seikkoihin, kuten vaikkapa ähm, obligaatiot ja niin edespäin. Kolmanneksi meillä on uusi raportointivaatimus ähm, markkinatakaajille. Tämä tarkoittaa siis ilmoitusta toimivaltaisille viranomaisille silloin, kun nämä markkinatakaajat omaavat merkittävän paikan pidemmän aikaa. Tällä tavalla poikkeuksen käyttöä voidaan valvoa. Ja lopuksi aiomme ehdottaa ilmoitusjärjestelmän joustavoittavuutta, sitä, että siitä tehdään joustavampi niin, että tiedon, tiedonanto on tehokkaampaa. Sitten seuraava aihe, joka liittyy lyhyeksi myymisen lyhyistä lyhytaikaisista rajoituksista. Meillä on nyt näyttöä siitä, miten tehokkaita nämä toimet ovat. On myös todettu, että näitä on sovellettu unionissa epätasapuolisella tavalla ja kaikki tämä on vaikuttanut tilanteeseen ja siksi me ehdotamme, että sovellusalaa muutetaan niin, että että ei kielletä lyhyeksi myyntiä, vaan kielletään pikemminkin tällainen lyhyt position kesto. Eli ei täysin kielletä lyhyeksi myyntiä, vaan rajoitetaan tätä yleistä lyhyttä position kestoa. Ja olemme sitä mieltä, että ainoastaan kaikkein relevantimpien markkinoiden ja toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa käyttöön tämän kiellon. Tämä tarkoittaa siis kaikkia niitä investointoja riippumatta alkuperämaasta ja muiden toimivaltaisten viranomaisten ei pidä voida vastustaa tätä toimintaa. Kysehän on hyvin lyhytaikaisesta toimesta ja tällä tavalla se teho, toiminta tehostuu. Kolmanneksi me ehdotamme, että valtion velkaan liittyvät välineet, niiden käyttöala, sovellusala, niihin liittyviä sovellusaloja rajoitetaan. Ja sitten raportointivaatimukset ja verkostopositiot. Tässä kohtaa me ehdotamme koko joukon teknisempiä muutoksia – ja haluamme myös pitää kiinni tietyistä seikoista. Ensinnäkin haluamme pitää kiinni tämänhetkisistä ilmoituskynnyksistä, eli 0,2 tiedonanto toimivaltaiselle viranomaiselle ja 0,5 julkiseen, julkistamiseen. Ja sitten emme aseta toimivaltaisille viranomaisille rajoitteita julkaista anonyymejä koostettuja verkostopositiotietoja vapaaehtoiselta pohjalta niitä voidaan tietysti julkistaa. Ja sitten me ehdotamme, että kun kynnyksiä ylitetään, niin tiedotukset pitää esittää iltapäivällä puoli neljää mennessä seuraavana päivänä ja julkistamisen täytyy tapahtua viimeistään kuudelta illalla. Ja neljänneksi me ehdotamme keskitettyä raportointijärjestelmää, jotta tiedon antaminen antamiseen liittyvä taakka kevenee. Ja viidenneksi me haluamme selvittää sitä, että kun puhutaan netto, lyhyttä netto, netto, lyhyen nettoasemoitumisen laskemista, niin tiedonantajien tulisi käyttää niin kutsuttua L oikeushenkilötunnusta. tunnusta se helpottaisi valvojia. Valvojat voisivat tällä tavalla helpommin käyttää, ää, käyttää tietoja ja sitten me asetamme tietyt vaatimukset muun muassa johdannaisvälineille. Eli tällaisia neuvoja me olemme antaneet, kun meitä pyydettiin neuvoja antamaan ja haluaisin kiittää teitä sitä, että olette kiinnostuneita tästä aiheesta. Ja jos teillä on kysyttävää, niin mielelläni vastaan. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten komissio, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Hyvää huomenta kaikille. Me totta kai haluamme kiittää Esmaa tästä äärimmäisen yksityiskohtaisesta analyysistä. He ovat tarkastelleet kaikkia aiheita, jotka me olemme määritelleet, eritelleet tässä mandaatissamme. Totta kai jäsenyyskriteeri ensinnäkin mm, markkinatakaus poikkeuksille ja joitakin muita asioita liittyen tähän markkinatakauspoikkeuksiin. Ja luimme suurella mielenkiinnolla myös tuota empiiristä empiiristä osiota, missä puhuttiin asetuksen soveltamisesta, ja täytyy todeta, että tätä on sovellettu 46 kertaa koko historiansa aikana ainoastaan kaksi, siis Italiassa ja Portugalissa on tätä käyttänyt. Ja ainoastaan suhteessa osakkeisiin eikä valtion velkaan liittyvissä kysymyksissä. Ja tämä nyt kuitenkin, mikäli muistan oikein, oli välineen tavoite. Jos ajatellaan teknistä sopeutusta, jota on ehdotettu ESMAn kautta, niin me komissiona tulemme tarkastelemaan näitä perustavanlaatuisia toimia tässä asetuksessa se, että kohdentuuko kohdentuvatko tässä nyt ne huolenaiheet, jotka olivat tässä lähtökohtana teknisellä tasolla, niin kuin ESMA oikeutusti totesi, se toimii erittäin hyvin. No sitten yleisemmällä tasolla meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, katsoa että miksi tätä ei ole koskaan sovellettu kohde yleisöön niin sanotusti, joka kuitenkin oli alun perin tavoitteena. Tämä on kysymys, joka ei vielä ole tässä ESMA-raportissa mukana, enkä mitenkään kritisoi sitä, koska me emme esittäneet tätä kysymystä, mutta kysymys nyt luonnollisesti tulee, kun katsotaan tilastotietoja siitä, että missä tätä on sovellettu ja mihin välineisiin sitä on sovellettu kysymys on nyt ikään kuin ilmassa. No sitten kun ajatellaan seurantaa ja aikataulua, niin annamme teknistä tukea, kuten tiedätte. Nyt tässä ollaan melko myöhässä. Komission lainsäädäntökalenterissa meillä on vain 20 kuukautta aikaa. Ja se, että nyt sitten saadaanko aikaiseksi lainsäädäntötoimia tämän komission vaalikauden aikana, on epävarmaa kun ajatellaan nyt tätä ajan, myöhäistä ajankohtaa, me tulemme totta kai katsomaan Esman kanssa, että voiko näitä teknisiä sopeutuksia tehdä menestyksekkäästi alemmalla tasolla, kun nyt katsomme teknisiä täytäntöpanosääntöjä, ehkäpä jotain voitaisiin jo tehdä tuolla kakkostasolla. Ja haluankin päättää tähän. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Tietenkin pitäisi ottaa huomioon myös se, että olimme tässä valtion velkakriisissä ja valtion velkakriisi pystyttiin patoamaan ja sitten vielä lopettamaan jatkossa. En tiedä, olemme, onko nyt kulunut tarpeeksi pitkä aika siitä, että ok, nyt kun EKP ja muut lopettivat tämän valtion velkakriisin, niin tätä ei pitäisi välttämättä koskaan käyttää, koska emme tarvitse sitä. Mutta entä jos syntyy uudestaan valtion joukkolainakriisi, velkakriisi? No, en nyt halua tähän käyttää enemmän, enempää aikaa. Filip, ole hyvä. Roberto, was... Roberto, katsoin sinua, kun komission edustaja tässä puhui, koska ihan totta, minä mietin, Luetteko te koskaan Financial Timesia tai jotakin muuta, mitä lehdissä kirjoitetaan? Koska todellakin minä olen sitä mieltä, että tämä valtion velkakriisi, sehän ratkaistiin sillä, että pantiin valtavasti likviditeettiä markkinoilla. Tietenkään se ei ole tämän takia uusiutunut. me pyytäisin tämän tukemaan silloin tällä lehdistöä, että ymmärtäisitte, missä kontekstissa me toimimme, ja silloin ehkä alatte pikkuhiljaa tajuta, että eletään ihan todellisessa maailmassa eikä missään kuplassa, joten jos tätä ei ole käytetty, niin siinä on oma syynsä. Ja todellinen testi tietenkin tulee vasta sitten, kun kriisi iskee taas, ja sitten nähdään. Mutta toistaiseksi, kun ajatellaan tätä politiikkaa, jota EKP nyt harjoittaa, niin olisi ollut lähes mahdotonta, että pitäisi käyttää näitä välineitä, koska kerran ei ole mitään jännitteitä markkinoilla. Joten äh, älkääs nyt. Minä kyllä kunnioitan kovasti komissiota, mutta mielestäni nyt kyllä komissio näyttää hiukan typerältä tällaisten kommenttien esittämisen jälkeen. Sitten meillä on tässä iso äh, intressiasia ja kiitämme Esman tekemää tekemästä työstä. Minulla on kysymys arvopaperimarkkinaviranomaisille, koska mitä te sanoitte, äh, Rovaros, se, että nyt MIFID 2-direktio on tullut voimaan, te ehkä joudutte uudelleen tarkastelemaan suosituksia niin enemmän. Onko tämä tällainen kattosuositus? että odottakaa hetken, älkää tehkö nyt mitään toiseksi tälle asialle ennen kuin on tämä rahoitusmarkkinadirektiivi uudistettu, vai onko tämä kohdennettu kannanotto? Haluaisin ymmärtää tämän paremmin. Vai pitääkö meidän vielä odottaa, että tulee enemmän analy- analyyttistä tietoa teidän taholtanne ennen kuin edetään, tai ennen kuin me menemme eteenpäin? Sitten luonnollisesti nyt jälkiviisauden mukaisesti voidaan tehdä jotakin suosituksia. Ja pari kysymystä, mitä tulee näihin suosituksiin. Tietenkin esitätte paljon suosituksia, teette, muutatte sanamuotoa jossakin artikloissa, ja suuntaviivoja ähm, sääntelyteknisistä standardeista ja annetaan suurempia mandaatteja tämän suhteen. Haluaisin kuulla myös komission näkemyksen. Edustaja jo puhui tästä hiukan, mutta haluaisimme tietää täsmällisesti, mitä komissio aikoo jotta aikooko se tehdä lainsäädäntöehdotuksen, koska monet tai jotkut, joitakin asioita, joita ei suosittele, niin siinä tarvitaan myös lainsäädäntötyötä. Haluaisin ymmärtää tämän paremmin, joten komissiolle kysymys tästä. Meitä kiinnosti lukea tätä teknistä teknisiä ohjeita, joissa ESMA ehdottaa sitä, että muutetaan lyhyksimyyntikiellon soveltamisalaa ja sitä sovellettaisiin OTC-kauppaan tai johdannaiskauppaan ja mm, sääntöjen kiertämiseen. Sitten kauppapaikalla kiellettäisiin tällainen myynti, jos, tai sen, se kieltäisi, että lisätään näitä nettolyhyeksi myyntipositioita. Onko ESMA tietoinen tapauksista, että on kierretty sääntöjä ja missä määrin ESMA on näitä ra- ottanut huomioon omassa raportissaan tässä kysymykseni. Oikeastaan ESMAlle. Kiitoksia. Markus Ferber. Danke. Niin paljon kiitoksia näistä esityksistä ja tuon raportin esittelystä. No juuri se, mitä herra Lydek sanoi, hän tässä mm, varmisti sen, että markkinat osasivat ennakoida tämän, eivätkä taanneet näitä Äh, valtion äh, joukkolainoja, eli tämä johtuu tietysti meidän lainsäädännöstä eikä näistä rahakassavirroista. Mutta äh, sen jälkeen, kun asetus kuusi vuotta sitten astui voimaan, niin kyllä tässä tämä on ollut myönteistä tämä kehitys ja olen kiitollinen, että ESMAN ehdotukset ainakin minä ymmärsin niin, e, tässä ei mitenkään yleisluontoisesti e, tätä tarkisteta, vaan tässä on pieniä sopeutuksia, teknisiä sopeutuksia tarkoitus tehdä. Ja se on hyvä, koska muistan vielä hyvin keskustelun, jota tuolloin kävimme SIDE, jossa äh, ennustit, että länsimaat tässä hukkuisivat kokonaan. No ei näin käynyt, joten teimme sen aika hyvin sitten. No niin, tietojen validointi. ESMA painottaa raportissaan, että analyysin ajankohtana MIFID 2 äh, tiedot Äh, pitäisi systemaattisesti inter, internalisoida ja ainakin näitä tietoja ei vielä ollut käytettävissä, joten missä määrin tämä äh, käytettävissä olemattomuus vaikuttaisi tähän validiteettiin, analyysin validiteettiin. Ja onko nyt jo tietoja olemassa, että miten MIFID 2 voimaan astumisen kohdalla äh, kaupankäynnin rakenne on muuttunut ja millaisia vaikutuksia tämä on näihin teitä ehdotettuihin äh, esityksiin? No sitten indeksikaupankäynti ja lyhyen aikavälin kiellot tässä kun ajatellaan lyhyt aikavälisiä kieltoja, eli näitä lyhyen aikavälin bänejä, niin ne eivät vaikuttaisi näihin indeksirahastoisiin. Eli kun ajatellaan invest investoijien tietoa, niin tästä tulisi melkoinen porsaanreikä. No sitten nämä valtionlainat, Esma ehdottaa, että kynnykset tarkistettaisiin, jotta voitaisiin varmistaa, että ainoastaan merkittävät hinnanalennukset otettaisiin huomioon. No, mitä tulee taustaan, onko olemassa empiirisiä tietoja, jotka osoittaisivat, että tämänhetkiset kynnykset olisivat liian alhaisia tai korkeita, mikä nyt on todella merkittävä hinnan alennus tai merkittävä hinnan alennus. No sitten ESMA, ehdottaa, että olisi tällainen ilmoitusjärjestelmä, jossa ilmoitettaisiin nettomääräiset lyhyt positit ja tällainen keskeinen järjestelmä olisi olisi hyvä suurille markkinaosapuolille. Miten tätä rahoitettaisiin, tätä järjestelmää kansallisten viranomaisten maksujen kautta niin kuin nyt vai omien maksujen kautta. Tässä siis kysymykset minun puoltani. Kiitos. Thank you. Um, uh, uh, Mr. Kamal. Edustaja Kamal. Anteeksi, ennakoin sitä, että te halusitte puhua ST-ryhmän nimissä, joten kiitän kovasti, että sain itse puheenvuoron. Olet todella ystävällinen. Voimme jatkaa tätä keskenistä ihailua me pitkäänkin, mutta ehkä mieluummin kuullaan näkemykseen, tai sitten ei. Kiitoksia, että muistutitte siitä, kuinka paljon tähän on mennyt. Muistan, että asetus alun perin tuli, lähti liikkeelle siitä, että emme halunnut puuttua tästä MIFIDin yhteydessä halusimme erillisen asetuksen lyhyeksi myönnistä sitten haluttiin ottaa myös äh, kattamattomat valtion CDS-instrumentit. Ihmiset tunsivat huolta näistä välineistä, emmekä ole täysin vieläkään ymmärtäneet, mitä ongelmia CDO ja CDS-välineisiin aikanaan liittyy, ja me kamppailemme tämän asian parissa. Ja kun katsotaan taaksepäin, niin yksi äh, iso oppi, joka meni ohi näiden kaikkien instrumenttien kohdalla, oli se, miten niitä kohdellaan taseessa. Ja rahoituslaitokset mm, merkkaavat tulot jo etukäteen, mutta eivät ota huomioon tappioita. Ja tämä on näitä isoja ongelmia sen suhteen, miten asiaa käsittelimme. Sitten palataan nyt tähän kontekstiin uuden tarkasteluun. ECR tukee komission pyrkimystä tarkastella kehitystä. Olen myös tyytyväinen kommentteihin, joita ESMA asiasta esitti. Niin markkinalikviditeetti on tärkeää ja markkinatakaustoiminta ja tässä pyritään nämä tekniset ohjeet olen hiukan pettynyt tähän vähäiseen feedbackiin, jota saatu konsultaatiosta. Ja niin kuin Esmakin totesi, ratkaisevan tärkeää on ainakin meistä näin on, ja Filipkin tähän viittasi, on tämä ajoitus, kun ajatellaan MIFID 2 ja MIFIREä ja miten ne sopivat yhteen. Ja, ja kun vielä äh, tämä tulee voimaan tammikuussa esimerkiksi tarpeeksi tietoa tietojen säilyttämisvelvoitteista ja niiden eikä tietoa, miten tämä uusi järjestely vaikuttaa eri yrityksiin, jotka harjoittavat markkinatakausta ja sitten sitten nämä sisäiset kaupan toteuttajat myös. Pari yleistä kysymystä ennen kuin menee muihin asioihin. Kuinka paljon aikaa tarvitsemme, että voimme kunnolla vaikutusta arvioida ja mitä muuta voi tässä vielä tulla esiin Tämä kuulostaa nyt hiukan niin kuin tällainen, tällainen epäselvä höpinä, mutta entäs nämä mahdolliset tuntemattomat tekijät ja seuraamukset, onko niitä jo tavallaan olemassa? Sitten riippumatta näistä varauksista, ESMA suosittelee er, erilaisella tavalla suhtaudutaan markkinatakaustoimintaan kaksi yksi ja sitten markkinatakaajan rooliin siitäkin puhutaan MIFID kakkosessa, joten tukea näille tulkinnoille tulee, koska se kannustaisi markkinatakaajia jatkossakin antamaan palveluita asiakkailleen ja varmistamaan markkinoiden likviditeetin. Mutta kuitenkin näemme, että ESMA on ehdottanut sitä, että tämä SSR-asetuksessa pitäisi varmistaa tietty markkinatakaustoiminta, jota tehdään OTC-johdosten kohdalla ja poikkeukset koskisivat vain puhtaita OTC-johdannaisia. Nyt tässä minulla on ehkä hiukan ongelmia tässä asiassa tai kysymyksessä. Mitä todistetaan siitä, että OTC-kaupankäynti myötä vaikuttaa siihen, että markkinat häiriintyvät ja tämän takia on, täytyy muuttaa, täytyy muuttaa myynti, myyntikieltoa. Sitten kun tätä kieltoa ja pankkien vakautta, tultiin sen tuloksen, että tämä kielto ei välttämättä liity suurempaan pankkivakauteen, niin sen sijaan voisi saada aikaan suuremman mahdollisuuden kaatumiselle, pankkien epäonnistumiselle. Miten ajattelette tämän asian? Ja miten tuo, otetaan asiaa painottamaan? Joskus me tiedämme, kun toimia asioiden parissa, joita ei ole vielä tapahtunut ja se on tuntematonta, niin silloin me vasta spekuloimme tietenkin. Ja edelleen haluaisin hiukan lisäselityksiä Esman ehdotukselle siitä, että kansallinen vastuuviranomaiset likvidillä markkinoilla voisivat asettaa kielon kaikille jäsenvaltioille ilman, että muut kansalliset vastuuviranomaiset voisivat vastustaa tätä, miten tämä voisi toimia käytännössä. Ja entä sitten Eh, ennakoimatot seuraukset ja miten tämä voisi ehkä aiheuttaa epävakautta joillakin rahoitusmarkkinoilla Euroopassa. Ja sitten markkinalikviditeetistä, miten nämä suositukset parantaisivat markkinoiden likviditeettiä. Sitten vielä tähän MIFID 2 ja MIFIR-asetukseen tammikuun alusta. Ymmärrän, että ongelma liittyy tähän sääntöjen noudattamiseen ja osakekauppaan ja äh, tietokantaan asiasta. Mutta asetus lyhyeksi myynnistä on sitä, sitä tässä mennään vain kerran parissa vuodessa. Onko tässä joku epäkohta vai onko se vain huonosti selitetty? Pitääkö löytää jotakin operatiivista sopeutusta ja ohjeistusta niin, että asetusta voitaisiin noudattaa rahoituslaitoksissa ja näissä tietokannoissa koska niitä päivitetään päivittäin. Olen myös ymmärtänyt, että säännöllinen päivittäminen on tarkoituksena aloittaa tänä keväänä, mutta koska päivitys tapahtuu vain joka toinen vuosi, tarkoittaa sitä, että mitä tahansa, joista käydään kauppaa Euroopan markkinoille, niitä ei otettaisikin mukaan näiden osakkeiden luetteloon vuonna 2020 keväällä. Haluaisin selvennystä, onko tässä joku oikeus vai voitanko selittää ihan helpolla tavalla, olenko jotenkin nyt missannut tässä asian ytimen sen suhteen, mitä, mihin pyritte odotan kommenttejamme. Thank you very much. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. So I, I think also we, you receive a number of... Te olette saaneet eri kysymyksiä. En ole itse tästä vastuussa, siis minunkin kysymykseni kynnysarvoista avoimuusmekanismista. Nyt varmaan teillä on tarpeeksi materiaalia vastata. Kumpi haluaisi aloittaa? Esmako? Thank you very much for, for all those questions. Kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Yritän kohdella niitä nyt yksitellen. Ehkä alkuun kun ohje, annamme neuvoja, missä määrin lyhyeksi kielto lyhyeksi myynti kielto on hyödyllinen. Sehän on tällainen lyhytaikainen kielto, siksi me emme oikeastaan sanoneet tai ne puhuneet mistään pitkäaikaisesta kielosta ja sen hyödyllisestä halusin vain täydentää tätä kuvaa. Meillä oli noin 12 pitkäaikaista kieltoa, joita tuli sen jälkeen, kun alettiin soveltaa lyhyeksi myyntiasetusta kolmesta maasta ja nekin liittyvät osakkeisiin eikä juurikaan mihinkään muuhun. Haluan vain täydentää tätä kuva tältä osalta 36, johon tässä viitattiin, liittyi lyhytaikaisiin lyhyeksimyyntikieltoihin tämä alkuun. Ja mielestäni muutama, muutamia teistä kiinnosti tämä kommenttimme MIFID 2 tulosta. Ehkä lisätodisteita näyttää siitä vielä tulee. Pitää sanoa, että me emme usko, että tulemme kovastikaan uudistamaan ohjeita perustuen näihin faktoihin ja näyttöön. Tämä ehkä jotakin pieniä sävyeroja, joista ehkä on hyötyä, että näitä lisätietoja saadaan. Suurin osa neuvoista todellakin liittyy asetuksen työstämiseen ja tämä pysyy jatkossakin näin siis ssr asenteeseen niin mitä nyt jo voimme nähdä sen, kun MIFID on tullut voimaan, tästä tuli kysymys. Itse asiassa voimme nähdä, että varmastikin meillä on nyt paljon enemmän näitä sisäisen kaupan toteuttajia, jotka ovat jo rekisterissä mukana ja heistä on ilmoitettu kansallisille viranomaisille ja ESMalle, joten verrattuna 11 MIFID 1, niin nyt ollaan ainakin jossain ka- 2019 emme ole saaneet vielä kaikkia tiedonantajia kansallisesta vastuuviranomaiselta, mutta tämä varmastikin on isompi numero, joten tämä muuttaa kyllä markkinarakennetta jossakin määrin, mutta on aivan liian varhaista tässä vaiheessa jo alkaa puhua kokonaisvaikutuksesta täytäntöönpanosta, joka vasta lähti liikkeelle pari kuukautta sitten, ei edes kuusi viikkoa ole kulunut vielä, joten sanoisin, että meiltä menee Äh, aika kauan, ainakin vuosi, että saadaan tarvittavaa kokemusta, että voidaan perustella näitä tietoja. Mutta kuten sanoin, tämän ei pitäisi vähentää neuvojemme merkitystä tässä asiassa, koska suurin osa ohjeista ei, tai niihin tämä asia ei koska liity. Sitten muut kommentit. Tuli kysymys Niin, emme ole tietoisia monista sääntöjen kiertotapauksista. Samanaikaisesti olemme tietoisia siitä kyllä, että jos haluaa tehdä sopimuksen kaupasta, niin silloin haluaa toimia mahdollisimman yksikert- helpoimmalla tavalla ja saada vastuut johdannaisten kautta lyhyeksi myynnissä. Tämä on yksi tapa hoitaa tämä asia ja tämän takia me ehdotamme sitä, että sovitettaisiin yhteen, ly- yhteen lyhyen ajan kieltomääritelmä pitkän aikavälin kielon kanssa. Se ei koskisi suoria kauppoja, vaan pikemminkin näitä osallistavimpia käsitteitä, jotka liittyvät netto, lyhyisiin nettoasemiin ja tämä tai lehtopositioihin niin, että ei voida sitten kieltää näitä käyttämällä johdannaisia. Sitten vielä yksi kysymys, joka tuli. Se koski näitä valtion kynnysarvoja Jos katsot taulukkoa yksi ohjeistuksessamme, ohjeistuksessamme sivulla 49, siellä me tarkastelemme kynnysarvoja ja näyttöä huomattavista hinnan laskuista, joka olisi saattanut johtaa kieltoon. Me voimme nähdä että osakkeiden kohdalla tämä on suurin piirtein sellainen kynnysarvo, joka on nytkin käytössä ja tämän takia me ehdotammekin, että niitä ei muutettaisi. Mitä tulee valtion velkaan, meillä on meillä ei ole mm, todellista, todellista näyttää ollenkaan nyt, koska mitään kieltoa ei ole tässä yhteydessä käytetty, joten en voi sanoa, että todellista, todellista näyttöä olisi. Tai on hiukan empiiristä työtä, jota äh, tähän raporttiin, jonka raportin eteen on tehty, ja se näyttää siltä, että valtionvelan kohdalla kynnysarvot eivät näyttäisi toimivan myöskään. Se on kaikki, mitä voimme nyt sanoa, mutta haluan puhua nyt aika varovaisesti, koska näyttää on varsin rajallisesti. Sitten avoim, kes, keskinäinen avoimuusmekanismi on herra Ferber taisi viitata, miten sitä rahoitetaan. Me tahallisesti olemme tässä varsin varovaisia sanomaan, että siitä saattaisi syntyä hyötyä, että on tällainen keskitty järjestelmä, mutta selvästikin tähän liittyy kysymys, miten se maksettaisiin, mitä operatiivisia vaikutuksia olisi, jos tällainen järjestelmä rakennetaan ja niin edelleen. Se, mitä nyt voimme sanoa, että hyötyä voi olla, mutta selvästikin meidän pitää tehdä paljon enemmän työtä, jotta saamme selvää, kunnollisen kustannushyötyarvion ja miten se sitten tehdään. Ja myös ovatko alan yritykset valmiita maksamaan osan tästä, koska se on niille hyödyllistä ja se toisi mukana alhaisemmat kustannukset, mitä tulee raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksiin. Lopuksi vielä muihin kysymyksiin. Minkä takia me uskomme, että markkinatakausmääritelmä MIFIDin ja lyhyeksi myyntiasetuksen välillä pitäisi pysyä tällä tolallaan, eikä sitä pitäisi muuttaa tai sovittaa yhteen. Tästä puhutaan myös täällä raportissa, että käsitteet ovat hiukan erilaisia, koska myös MIFIDin määritelmän sovellusala on paljon laajempi ja erilainen, kun taas tässä on todella kysymys, tässä lyhyeksi myyntiasetuksessa on todellakin kyse poikkeuksista koskien kieltoa hyöksymyynnille. Tämä on siis hiukan eri tarkoitusperä tässä ja meistä on järkevää jättää se tähän edelleenkin. Nyt taisin kyllä vastata kaikkiin kysymyksiin, ellen erehdy, mutta jos unohtuu jotain, kertokaa. The, the Kysyisin tästä poikkeusluettelosta ja sen sopeuttamisesta. Niin, tässä on aika isokin ero todellakin. Tällä hetkellä täytyy kuitenkin sanoa, että mitä tulee poikkeusluvan saaneisiin osake, osakkeisiin ja listoihin, emme ole saaneet tarpeeksi tietoa kaikilta kansallisilta vastuuviranomaisilta vaikka on tällainen pitkäaikainen jana, Joten tehdään nyt ensin, mitä meidän pitää kunnolla tehdä ennen kuin aletaan miettiä tätä, että tästä tulisi jotenkin useammin tapahtuva toimintaa, mutta tähän saattaa liittyä kyllä joku järki, mutta ehkä kuitenkin on liian varhaista vaatia viedä tätä asiaa eteenpäin, mutta tässähän on oikeastaan kyse siitä, että markkinatoimijat voivat toimia avoimesti ja silloin tämäkin asia voidaan ottaa hoitoon mahdollisimman nopeasti. Okay, so, um lot of questions. Paljon kysymyksiä tuli myös komissiolle. Mikäs teidän suunnitelmanne on? Helppo kysymys. Uh, yes, thank you Niin, oikein paljon kiitoksia. Ehkä mä pitäisi täsmentää vielä liittyen tähän Philip Lambertin kysymykseen, mitä halusin sanoa näillä tilasto, tilastollisilla todisteilla. Tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että rajoitteet artiklassa 23, niitä on sovellettu osakkeisiin ja merkittäviin laskuihin näissä. No sitten mielenkiintoista, mikä löytyy myöskin ESMA-raportista sivulta 101, on se, että vaikka meillä ollut merkittäviä näkemyksiä siitä, että tuo kynnys on, on sitä on menty sen yli, eli 7 prosenttia, ja sitten kuitenkin on täytetty tuo kynnys. Ja NCAT eivät kuitenkaan sovella tätä lyhyeksimyyntikieltoa ja tämä on mielenkiintoinen asia. Tässä on paljon harkinnanvaraisuutta ja me ajattelemme aluksi, että niin pitkälti kun kynnysarvo ylitetään ja tuotto kasvaisi ja hinta laskisi, niin pankit äh, katosivat automaattisesti ja kansalliset valvontaviranomaiset päättivät, että he eivät tee näin, joten meidän täytyy tässä tehdä lisätutkimuksia ja katsoa, miksi NCA eivät ole noudattaneet kieltoa. Raportissa sanotaan, että näin tapahtui, koska he tie- tietävät nuo perussyyt, tiesivät, että se ei ollut tarpeen, koska he tiesivät, että miksi näin tapahtui, oli jokin markkinatapahtuma, joka selitti tämän asian. Ja tässä tapauksessa he eivät käyttäneet tätä lyhyeksi Ja nämä asiat täytyy todella tarkistaa tarkasti ennen kuin annamme oman näkemyksen. Sitten palaan tähän kysymykseen liittyen suunnitelmiimme. Me lähetimme mandatin, koska me olimme huolissamme likviditeetistä ja myöskin markkinatakaus poikkeuksista, oli erilaista sovelta- soveltamista jäsenvaltioissa ja Esman johtopäätökset hyvät. Sanottiin, että pitäisi hyötyä näistä markkinatakaus poikkeuksista, jos on yhden foorumin jäsen Euroopan unionissa, niin silloin pitäisi hyötyä tästä markkinatakauspoikkeuksesta, koska se on paras tulos ajatellen likviditeettiä. Jos tämä voidaan toimeenpanna harkitusti ilman, että heti tästä tulee lainsäädäntöprosessi, joka on hiukan hankalaa ajan, ajallista syistä, niin tulemme tekemään läheistä yhteistyötä Esman kanssa. Sitten eh, Esman ehdotus siitä, että jos on markkinatoimija, ja lyhyt positio on pidemmän aikaa, niin silloin ei enää markkinoida taata, vaan pitäisi tuosta positiosta pitää kiinni ja sitten äänsiellä pitäisi olla mahdollisuus tarkastella, mitä markkinoilla tapahtuu. Nämä kaksi asiaa, niin haluaisin nyt keskittyä tärkeisiin asioihin. Jos voisimme tehdä selvyyttä markkinatakauspoikkeuksesta, että voimme taata likviditeetin ja markkinatakaustoiminnan, että tarvitaan ainoastaan yksi jäsen formilla, mutta jos nyt sitten positioita pidettäisiin pidemmän aikaa, niin ja silloin niin sitä täytyy ilmoittaa, että tämä olisi hyvä järjestelmän parannus. Toivottavasti me voimme tämän saavuttaa ilman lainsäädäntömuutoksia, sillä en voi antaa teille mitään takeita omassa asemassani, että komission lainsäädäntö- ja työohjelma, joka on jo täynnä ennen kesätaukoa. Siellä on mielenkiintoisia aloitteita liittyen kestävään rahoittamiseen, SME-listaukseen. Äh, Eli me emme nyt lyhyellä aikavälillä voi ottaa vielä yhtä äh, asiaa lisää tähän, vaan tarvitaan pragmaattinen lähestymistapa, jotta tämä toiminta saadaan selväksi yhdessä Esman kanssa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Selvä selväksi tuli. Nyt meillä on varmasti parempi kuva. Tietenkin on selvää myös, että tarvitsemme lisää tietoa, jotta voimme tietyt asiat täysin ymmärtää, mutta seuraamme jatkossakin teidän tekemäänne työtä ja minä ehdottaisin, että pidätte sitten meidät myös tässä ajan tasalla sen suhteen, miten komission ajattelu kehittyy ja te sitten päätätte lainsäädäntötavasta tai käytätte muita välineitä yhdessä ESMAn kanssa. Varmastikin Filip, pidät, olet aktiivisessa tässä mukana myös, niin sitten nähdään, Ohjataanko asia EK-nissä vai neuvotteluryhmän tasolla ja tarvitaanko keskustelua tästä aiheesta. Kiitoksia kovasti. Nyt tämän Tämä pitkä Ekon valiokunnan kokous päättyy. Ja toivotan teille mukavaa viikonloppua. Seuraava kokouksemme pidetään maanantaina kello 15 eteenpäin ja sitten jatketaan tiistai.